Okay, if, if the uh, photographers could take... Jos valokuvaajat voisivat hiukan siirtyä myös etämmälle, se olisi hyvä. Avaan kokouksen. Ensin meidän tulisi hyväksyä esityslista, jos se sopii. En näe, että kukaan vastustaisi, joten oletan, että esityslista voidaan näin hyväksyä. Ennen kuin siirrymme tämän päivän keskusteluihin ja rahapoliittiseen vuoropuheluun, minulla on ikävä velvollisuus kertoa jäsenille ja kaikille muille, jotka ovat läsnä, että Miguel Portas KUE-ryhmästä ja tämän valiokunnan jäsen, joka on aktiivisesti toiminut täällä valiokunnassa – erityisesti poliittisessa vuoropuhelussa. Ja hän oli myös budjettivaliokunnan koordinaattori. Hän menehtyi eilen. Mikael oli ainoastaan 53-vuotias ja pyytäisin kaikkia, että kunnioitamme hänen muistaa hiljaisella hetkellä. Kiitos. Kiitos. Um, now I have uh, a couple more. Ja pari muuta ilmoitusasiaa puheenjohtajalta. Kuten tiedätte, me oletimme, että voisimme äänestää monista mietintöluonnoksista tänään iltapäivällä. Mutta Tämä on lykätty seuraavaan kokoukseen, jotta valiokunnan aikaa voidaan käyttää tehokkaasti tänään iltapäivällä ja huomisaamuna, niin sihteeristö on nyt jakanut suuntaa antavan aikataulun, jossa ajat muuttuvat vähän verrattuna aikaisempaan esityslistan luonnokseen. Muutokset ovat sellaiset, että meillä ei jää paljon asiaa torstai iltapäivään, kun näin muutetaan esityslistan kohtien käsittelyjärjestystä tai tahtia. Ja sitten pöytäkirjat 9. tammikuuta, 16. tammikuuta, 6. helmikuuta, 12. maaliskuuta. Jos kukaan ei vastusta, nämä pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Kiitos. Ja sitten siirrymme rahapoliittiseen vuoropuheluun Euroopan keskuspankin kanssa – erittäin mukavaa, että voin toivottaa Mario Dragin jälleen tervetulleeksi valiokuntaamme. Edellinen rahapoliittinen vuoropuhelu oli 19. joulukuuta. Eihän tämä täsmää. Ja seuraava kokous on 9. heinäkuuta. No joka tapauksessa kuulemme ensin Euroopan keskuspankin pääjohtajaa ja sitten käymme tavalliseen tapaan keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät talous- ja raha-asianvaliokunnan jäsenet. Minulla on ilo olla taas parlamentissa ja valiokunnassa – käymässä säännöllistä näkemysten vaihtoamme. Kevään kokouksen tulos on se, että varamme, lisäämme IMFn varoja 430 miljardilla. Euroalue on tehnyt oman osansa suojan lisäämisessä ja tarjoamalla IMFlle ylimääräiset 150 miljardia euroa. Olen iloinen, tyytyväinen, että myös muut ovat olleet valmiita lisäämään IMFn varoja tällä tavalla. Me tarvitsemme vakausmekanismin, joka on täysin operationaalinen. Euroopan keskuspankki tukee teitä tässä mielessä. Luonnollisesti vaikkakin meillä on merkittävä palomuuri käytössämme, euroalueen maiden täytyy jatkaa budjetti- ja rakennesopeutusten toteutusta. Nämä ovat välttämättömiä. Niin kuin tavallista, ennen kaikkea raportoin tämänhetkisestä taloustilanteesta euroalueella. Tämän jälkeen keskityn puheenvuorossani niihin aiheisiin, joita te olette ehdottaneet. Arvioimme erityistoimia, joita EKP on toteuttanut ja taloudellista epätasapainoa unionissa. Ensin haluaisin keskittyä talous- ja rahapolitiikan kehittymiseen euroalueella. Sitten viimeisimmän kokouksemme 19. joulukuuta viime vuonna. Indikaattorit, jotka meillä on ensimmäiseltä vuosineljännekseltä vuonna 2012, vahvistavat vakaasti sen, että taloudellinen aktiviteevi on vakautunut varsin matalalle tasolle. Tutkimustiedot ovat varsin hajanaiset, ne korostavat epävarmuutta edelleenkin. Kun katsomme eteenpäin, kasvun pitäisi vahvistua ulkomaisen kysynnän kautta, hyvin lyhyen aikavälin korkotason kautta ja myös epätavanomaisten toimien kautta. Samanaikaisesti taantuman riski aivan erityisesti liittyy jännitteiden kasvamiseen euroalueella, joukkolainamarkkinoilla – ja niiden mahdollisen heijastusvaikutuksen reaalitalouden puolelle. Hyödykkeiden hintojen nousu voi myös auttaa äh, voi myös e- estää taloudellista aktiviteettia. Inflaatio oli 2,7 prosenttia maalikuussa. Se ei muuttunut sitten viimeisen kolmen kuukauden aikana. Todennäköisesti inflaatio pysyy kahden prosentin yläpuolella tämän vuoden aikana, koska energiahintojen ja välillisten verojen nousu on vaikuttanut tähän suuntaan. Neuvosto edelleenkin olettaa, että inflaatio vuositasolla laskisi 2013 alkupuolella 2 prosentin alapuolelle. Kun katsomme eteenpäin näin maltillisen kasvun aikakaudella euroalueella ja inflaatio-odotukset ovat hyvin ankkuroidut, hintapaineet tämän taustalla, niiden pitäisi pysyä varsin maltillisina hintakehitysriskit ovat laajasti katsottuna tasapainossa. Öljyn hinta nousee kenties korkeammalle kuin oletamme ja verokorotuspaineita on. Toisaalta taas taloudellinen toiminta on matalammalla tasolla ja tämä johtaa meitä alaspäin taloudellisessa kehityksessä. Neuvosto kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin merkkeihin, jotka voivat osoittaa siihen, että energian hintojen nousu heijastuisi palkkoihin, tuottoihin ja yleiseen hintakehitykseen. On oleellista, että inflaatio-odotukset keskipitkällä aikavälillä euroalueen taloudessa ovat vahvasti ankkuroidut neuvoston yleisen pyrkimyksen kanssa niin, että olemme hyvin lähellä, mutta hieman alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä rahapolitiikan analyysi erityisesti maltillinen rahamäärän kasvu, joka tämän taustalla on, vahvistaa hintakehitystä, joka on yhdenmukainen myös politiikan teon kanssa. Raha- ja luottotiedot helmikuuhun saakka osoittavat siihen, että rahoitusolosuhteet ovat vakautumassa. Samanaikaisesti luottokysyntä pysyy heikkona, kun taloudellinen toiminta on edelleenkin heikkoa. Ja taseiden sopeuttaminen jatkuu myös muilla kuin rahoitusmarkkinasektoreilla. On äärimmäisen tärkeää, että pankit vahvistavat edelleenkin taseitaan niin, että ne pitä, pidättäytyvät bonusten maksamisesta ja vahvistavat taseitaan. Pankkien taseiden terveys on ydintekijä, kun ajattelemme, miten luottoa välittyy talouteen ja miten rahoituskanavat voivat tätä kautta normalisoitua. Nyt haluaisin käsitellä eurojärjestelmän epätavanomaisten toimien tehokkuutta. Erityisesti pitkän aikavälin rahoitusoperaatioita, niin sanottuja LTR-oita. Heti alkuun haluan tehdä aivan selväksi sen, miksi me olemme toteuttaneet näitä kolmen vuoden rahoitusoperaatioita. Niin kuin muistatte, vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla valtioiden joukkolainamarkkinoilla markkinoiden stressi kasvoi ja epävarmuus lisääntyi. Tämä lisäsi euroalueen pankkien ongelmia saada markkinapohjaista rahoitusta. Jos toimiin ei olisi ryhdytty, tämä olisi voinut johtaa siihen, että äh, pankkien lainananto yrityksille ja kotitalouksille olisi estynyt huomattavasti ja varoja olisi pitänyt myydä. Rahoitustoimet helpottivat näitä hyvin vaikeita rahoitusolosuhteita. Pankit pystyivät äh, tyydyttämään likviditeetin tarpeensa ja tämä heijastui likviditeetin lisääntymiseen noin 520 miljardilla. Mehän otamme huomioon likviditeetin äh, siirtymisen muista operaatioista. Lisäksi pankit ovat voineet hyötyä lisääntyvästä varmuudesta sen suhteen, miten ne saavat keskipitkällä aikavälillä rahoitusta, nyt kun maturiteetit ovat näissä uusissa operaatioissa pidemmät. Ymmärrän, että olette erityisen kiinnostuneita rahoitustoimien välittymisestä reaalitalouteen. Tämä onkin keskeistä. Pitää varmistaa, että EKPn rahapolitiikka jatkossakin välittyy tehokkaasti reaalitalouteen. Tämä oli ydinperustelu, kun neuvosto teki päätöksensä. On rohkaiseva havaita, että hyvin suuri määrä pieniä pankkeja on osallistunut näihin kahteen rahoitusoperaatioon. Pienet pankit ovat hyvässä asemassa, kun ne rahoittavat reaalitaloutta, aivan erityisesti PK-yrityksiä, jotka luovat työllisyyttä kaikista eniten taloudessa. Me olemme vakuuttuneita, että keskuspankin likviditeetti on päässyt todella lähelle reaalitaloutta. Totta kai tämä ei tarkoita sitä, että tämä itsessään lisäisi lainanantoa yrityksille ja kotitalouksille. Ensinnäkin keskuspankki ei voi puuttua pankkien likviditeetin käyttöön, koska tämähän on riippuvainen niiden liiketoiminnallisesta päätöksistä. Mutta me luotamme, että pankit käyttävät tätä reaalitalouden rahoittamiseen, koska tämä on pankkijärjestelmän rooli. Toiseksi luotonannon kasvun kehitys jatkossa riippuu kysynnästä ennen kaikkea. Nykyisessä ympäristössä on todennäköistä, että edelleenkin tämä pysyy vaimeana. Näin ollen rahamäärän ja luoton kasvu voi pysyä heikkona vielä jonkin aikaa ennen kuin yleinen taloustilanne paranee. Pankin lainatutkimus, josta saamme uutta tietoa rahoitusolosuhteista, julkistetaan kello 10 tänä aamuna. Jotkut teistä voivat huolehtia mahdollisista inflaatioriskeistä, jotka jo juontuisivat näistä epätavanomaisista toimista. Haluan korostaa, että meidän epätavanomaiset toimemme eivät ole rajoite korkotason määrittymiselle sen mukaisesti, mitä tarvitaan hintavakauden säilyttämiseksi keskipitkällä aikavälillä. Erityisesti meidän ei pidä unohtaa, että korkotaso kolmen vuoden pitkäaikainen rahoitusoperaatioissa ei ole kiinteä, vaan se on sidoksessa vallitsevaan politiikan korkotasoon. Lisäksi likviditeetin määrittelemisessä tase eurojärjestelmässä ei ole relevantti, vaan pankkisektorin tase. Vain tämä viimeisin indikaattori osoittaa interaktion reaalitalouden kanssa. Tämä näkyy myös rahatiedoista ja luottotiedoista, jotka mainitsin, ovat edelleenkin varsin vaimealla tasolla. Voitte olla vakuuttuneita, että neuvosto käyttää kaikkia välineitä, joita sillä käytössään on, jotta mahdolliset hintavakausuhkat vaimennetaan, jos niitä nousee esille. Kuulemme myös huolia siitä, että eurojärjestelmä altistuu liiallisille riskeille. Haluaisin korostaa sitä, että taseen kasvaminen tehdään äärimmäisen varovaisesti. Me jatkuvasti seuraamme vakuuden kelpoisuutta ja riskinhallintakehystämme. Lisäksi konservatiivisin riskinhallintatoimien toteuttaminen, niin kuin arvonalennusten toteuttaminen, johtaa siihen, että eurojärjestelmän rahoitusasema pysyy terveenä. Tämän seikan loppuun totean ja muistutan, että kaikki epätavanomaiset toimet ovat luonteeltaan väliaikaisia likviditeettituki ei voi korvata pääomaa tai tervettä äh, finanssi- ja rakennepolitiikkaa, jotka johtavat kestävään kasvuun ja vakauteen eurotaloudessa. Now, I would like to discuss... Nyt haluaisin ryhtyä tähän seuraavaan vaiheeseen keskustelussamme, nimittäin makrotalouden epätasapainotekijät euroalueella. Tietenkin erilaisuus on ihan normaalia, jopa talous- ja rahaunionissa tällaisia eroja voidaan nähdä myös Atlantin toisella puolella, mutta niistä ei pitäisi tulla pysyviä rakenteellisia luonteeltaan. Ikävä kyllä, varsin suurten epätasapainotekijöiden annettiin kerääntyä viime vuosina useissa Euroopan maissa – nämä epätasapainotekijät johtavat juurensa eri lähteistä. Riittämätön finanssipoliittinen kuri, rahoitukset ylilyönnit, ei pystytty toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia aivan erityisesti, mutta ei pelkästään työ- ja tuotemarkkinoilla. Ja näin syntyi myös huomattavia kilpailukyvyn menetyksiä. Kaikki nämä vaativat kiireellistä, tiukkaa korjausta. Selvästikin EKBn vastuulla ei voi olla tarttua näihin epätasapainoihin. Rahapoliittisesti katsoen meidän päätavoitteenamme on säilyttää hintavakaus euroalueella kokonaisuudessaan. Tätä varten EKB jatkuvasti valvoo kaikkia tarvittavia relevantteja tietoja eri maista euroalueella mutta rahapoliittinen EKPn kanta, sen täytyy keskittyä koko euroalueeseen. Se ei voi käsitellä e- e- eroja yksittäisissä euromaissa erikseen muista. Tämä on hallitusten tehtävä. Niiden pitää ryhtyä päättäväiseen poliittiseen toimintaan, jotka tarttuvat pääheikkouksiin, jotka löytyvät finanssipoliittisesta, rahoituksesta, rakenteellisista kysymyksistä. Me panemme merkille edistyksen, jota on saatu aikaan monissakin maissa. Toimenpiteitä täytyy lisätä niin, että pyritään edistämään kasvua ja uudist- tekemään uudistuksia ja e- edistämään yritystoimintaa yritystoimintaa, että voidaan aloittaa uusia yrityksiä, firmoja ja pyritään pyrkiä luomaan työpaikkoja. Tässä hallitusten pitäisi olla kunnianhimoisempia. Euroopan tasolla on ollut huomattavaa edistystä kohti sitä, että voidaan vahvistaa talouspolitiikan ohjauspuitteistoa. Me olemme nähneet, että on vahvistettu finanssipoliittisia sääntöjä vakaus- ja kasvusopimuksessa ja on otettu käyttöön finanssipoliittinen sopimus, josta puhuimme parlamentissa viime joulukuussa. Me olemme nyt täytäntöön panemassa uutta tapaa korjata makrotaloudellisia epätasapainotekijöitä. Hiljattainen kriisi on näyttänyt, että hyvin toimiva talous- ja rahaliitto ei tarvitse pelkästään vahvaa toimielin puitteistoa, jotta voidaan harjoittaa rahapolitiikkaa sen keskiössä, vaan tarvitaan myös talouspolitiikan ohjausta kun varmistetaan kilpailukyky koko euroalueen maissa. Tämä on kaikkien yhteinen vastuu, näin se pitäisi nähdä. Olen varma, että monet teistä Euroopan parlamentissa olette varmasti samaa mieltä, että tarvitsemme muutoksen asenteissa, tavassa ajatella kansallista politiikkaa, miten sitä harjoitetaan ja miten se nähdään ja havaitaan. Euroalueen talouspolitiikka loppujen lopuksi on sisämaan, kotipol- kotimaan politiikkaa, erityisesti sen takia, että kerrannaisvaikutukset, vaikutukset syntyy, niin siksi niitä pitää myös keskenään voida valvoa ja korjata, jos tarvetta on. Ja näin pitää toimia yleisen edun mukaisesti koko euroalueella. Tämän pitäisi koskea sekä finanssipolitiikkaa että makrotalouspolitiikkaa. Mutta valvonta, seuranta ei sinällään vielä riitä. Kansalaiset odottavat myös Euroopalta yhteisiä vastauksia yhteisiin haasteisiin, jotka ovat kaikkien euromaiden edessä. Kun ajatellaan globaalia kilpailua ja jatkuvaa julkisen talouden aseman vahvistamista, euromaiden pitäisi yhdistää voimansa. Koska niillä on yhteisvaluutta, niillä on vieläkin suurempia syitä kuin muilla mailla tehdä yhteistyötä. Tätä voidaan tehdä tutkimuksen, kehityksen, koulutuksen tai infrastruktuurien alalla. Niiden pitäisi pyrkiä yhteistyöhön aina kuin vain mahdollista. Lisäisin vielä, että ihan niin kuin kilpailukyvyssä kyky, näen rahoitusvakauden selkeästi yhteisenä vastuuna koko rahaliitossa. Kriisin aikana olemme nähneet voimakkaita kielteisiä heijastusvaikutuksia euromaissa, pankkisektoreiden välillä ja julkisissa veloissa myös. Kansallinen valvonta, valtionvarainministeriöt ovat myös hyvin tunnetun ongelman edessä, että hyvinä aikoina suuret pankit toimivat eurooppalaisina toimieliminä, mutta huonoina aikoina ne sitten kaatuvatkin kansallisille harteille. Ja kun varmistan hyvin toimiva emu, talous- ja rahaliitto. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvistetaan pankkivalvontaa ja mahdollisten pankkikriisien ratkaisua Euroopan tasolla. Euroopan yhdentyminen on tuonut mukanaan rauhaa ja hyvinvointia. Vaikkakin epäröin nyt tässä luonnehtia pitkän aikavälin loppupistettä integraatioprosessille sinällään epäröin, mutta pidän sitä kuitenkin äärimmäisen välttämättömänä se pitäisi voida määritellä. Olen vakuuttunut, että meidän täytyy aktiivisesti tehostaa pohdintaamme pitkän aikavälin näkemyksestä koskien koko Eurooppaa, EUta, niin kuin olemme aikaisemminkin tehneet jossakin muissa ratkaisevissa hetkissä unionin historiassa. Kiitoksia huomiostanne. Thank you very much. Uh, Oikein paljon kiitoksia Maria. Nyt siirrymme kysymyksiin ja vastauksiin tuttuun tapaan. Jäsenet, pyydän teitä pidättäytymään puolentoista minuutin kysymyksissä ja sitten Marion tulisi vastata kolmessa ja puolessa minuutissa. Eli tällaisia noin viiden minuutin slotteja. Ensimmäinen kierros alkaa valiokunnan varapuheenjohtaja Pepe nimissä. Pablo. Eh, gracias Sharon. Señor Draghi, todos o casi todos... Kiitoksia puheenjohtaja. Me lähes kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kriisistä päästy syntyy siitä, että vahvistetaan julkista taloutta ja tehdään rakentusten muutoksia. Jotkut jäsenvaltiot ovat ponnistelleet tämän suuntaisesti. Espanja uskoakseni on selkeä esimerkki joulukuusta 2012 tai 20, olemme sitoutuneet finanssipoliittiseen vahvistamiseen, niin kaikenlaiseen uudistuksen työmarkkinoilla, rahoitusjärjestelmässä ja niin edelleen. Koskaan maa ei ole samanlaisiin ponnisteluihin ryhtynyt, mitä tulee uudistuksiin näin tiukissa aikarajoissa, enkä ollenkaan epäile, herra Draghi, että tämä reformilinja tulee jatkumaan tällä linjalla. Olen, olette varmasti samaa mieltä, herra Draghi, että annatte tukenne näille ponnisteluille, joita on saatu aikaan niin Espanjassa kuin muissakin jäsenvaltioissa luonnollisesti, koska Espanja ei valvo omaa rahapolitiikkansa. Uskon, että siltä voidaan enää vähän, ei voida enää juurikaan vaatia muuta. Finanssipoliittinen vahvistaminen vaikuttaa kielteisesti lyhyellä aikavälillä kasvuun. Sitä vastoin rakenteelliset uudistukset antavat tuloksiaan keski- ja pitkäaikavälillä. Minä en ollenkaan epäile sitä, että kaikki nämä ponnistelut antavat loppujen lopuksi tuloksia ja näin voidaan palauttaa markkinoiden luottamus. Mutta ennen kuin tämä tapahtuu, jo, Jotkut maat edelleenkin ovat varsin haavoittuvaisia. Ne maat, jotka osoittavat eh, sääntöjen noudattamista, kuten Espanja, ansaitsevat tiukempaa, päättäväisempää toimintaa EKPstä jälki, velan jälkimarkkinoilta voivat vähentää liiallisia velanhoitokustannuksia. Niin kuin muissakin yhteyksissä, samantyyppisissä tehtävissä, tai kun on vähempiäkin eh, jännitteitä olemassa, niin, eh, niin pitäisi toimia siis velan jälkimarkkinoilla tehokkaammin. Kiitoksia, herra Draghi. Thank you. Thank you. Kiitos. Sanoisin heti aluksi, että olen täysin samaa mieltä kanssanne. Ponnistelut, joihin Espanjan hallitus puhuja keskeytetään. Anteeksi. Emme oikein selviä täällä, jos jäsenet puhuvat noin kuuden rivin yli siellä keskenään. Mario. Kiitos. Juuri pohdinkin, mikä oli syynä. No, Halusin siis sanoa, että olen kanssanne aivan samaa mieltä puheenvuoronne aluksi. Espanjan hallitus todella, näin sanoisin, kuten sanoitte itsekin, todella on lähtenyt valtaviin ponnistuksiin ja todella, todella hienoa edistystä on saatu aikaiseksi ja saadaan varmasti edelleen, kun uudistusprosessi on nyt käynnissä tälläkin hetkellä. Meillä ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö Espanjan hallitus ole täysin sitoutunut välttämättömiin uudistuksiin. Tässä mielessä koko unioni on tässä Espanjaa tukemassa ja EKP myös. LTR-oiden osalta ehkä voin saada mahdollisuudenkin selittää, miten nämä toimet ovat olleet todella oikea-aikaisia. Korkotaso edelleen on melko alhainen ja on ollut jo pidemmän aikaa, joten reaalikorko lyhyellä aikavälillä on negatiivinen edelleen. Te viittasitte SMBn teostamiseen No se ei ole mitenkään loputon. Ja meidän pitäisi muistaa, että EKPn mandaatin mukaan EKPn on toimittava. Siis primäärin mandaattinsa ja sopimusten sääntöjen mukaan. Eli EKPn keskeinen mandaatti on huolehtia keskipitkällä aikavälillä koko euroalueen hintavakaudesta. Meidän pitäisi nyt huolehtia tästä hyvin hauraasta vakaudesta. Me haluamme huolehtia EKPn uskottavuudesta, koska se on yksi harvoista asioista, joita meillä on jäljellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on toimittava sopimusten puitteissa. Ei unionille olisi hyötyä, eikä EKPllekään tietenkään, mutta jos ajatellaan koko EUn integraatioprosessia, niin ei olisi järkevää siirtyä niiden rajojen ulkopuolelle, jotka mandaatissamme ja sopimuksissa on. Kiitos SED-ryhmän nimissä. Toinen varapuheenjohtaja, Ali McCarthy. I think you must... Kiitos. Varmasti pääjohtaja olette samaa mieltä siitä, että eurokriisi on muotoutunut poliittiseksi kriisiksi. Kun katsomme Alankomaiden hallitusta ja Ranskan äänestystä, jossa selvästi hylätään säästölinja, EKPn eh, ennuste ennustaa elpymistä tälle vuodelle ja kuitenkin ryhdytään lisätoimiin elvyttämiseksi. Ettekö katso, eh, johtaja, että kasvu on liian pientä ja rahapolitiikka on liian tiukkaa ja selvästikään nämä rahoitustoimet, joilla luottamusta pyritään lisäämään, eivät toimi. Ettekö aio muuttaa ajattelutapanne ja toimintatapanne EKPssä? Thank you. Thank you. No, we don't believe that our monetary policies... Usko, että rahapolitiikka on liian tiukkaa. Meistä rahapolitiikka edelleenkin on aika mukauttavaa, sopeutuvaista tai mukauttavaa. Itse asiassa sanoisin, Ehkä vakuutus on liian iso sana, mutta jotkut uutiset, joita saamme, pankkiluotonantotutkimuksestamme tiedot osoittavat, että pääasiassa mitä kutsutaan rajoituksille luotonannossa pankkijärjestelmässä ovat huomattavasti vähentyneet viimeisistä pitkistä rahoitusoperaatiosta. Nyt kun ne varat, joita olemme äh, panneet koneistoon, jotta saadaan todellista rahoitusta pk-yrityksille aikaan ennen kaikkea. Ajattelen niitä, että tietenkään pelkästään niistä ole kysymys. Tämä johtuu ennen kaikkea kysynnästä. Kysyntä on ollut vähäisempää ja tämän takia luottokysyntä on myös vähäisempää. Olen sitä mieltä, että jos antaa tarpeeksi aikaa tälle, tämä raha löytää tiensä mm, talouteen ja pystyy elvyttämään kasvua, vauhdittamaan sitä ja kuten sanoin, inflaatioriskit tällä hetkellä ovat myös aika heikkoja joten mielestäni rahapoliittinen kantamme on edelleenkin tällainen sopeuttava. Emme koskaan kuitenkaan ennalta päätä mitään, me seuraamme kaikkia elementtejä ja sitten teemme päätöksemme. Kiitos. Uh, thank you, no, for... Kiitos. Alderyhmän nimissä Silvi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että palatte tänne. Me emme ole hetken nähneet, koska tilanne joulun jälkeen on nyt huomattavalla tavalla muuttunut. Kuitenkin on liian yksinkertaista lähteä kritiikin tielle. Haluaisin muistuttaa kontekstin muuttumisesta. Ennen joulua Sixpack oli hyväksytty. Te parlamentissa vaadit sitten nimenomaan tätä finanssipoliittista sopimusta, on tehty rahoitusoperaatioita ja toivottiin, että tilanne rauhoittuisi. Nyt on kuitenkin kaksi yhtäaikaista tapahtumaa, jotka huolestuttavat minua. Puhun tässä myös muiden kollegoiden nimissä muista maista. Tietyt jäsenvaltiot eivät pysty tavoitteita kunnioittamaan. Minä olen henkilökohtaisesti taistellut Sixpackin puolesta, jotta kurja saadaan. Sitä ei enää kyseenalaisteta. Kyseessä on realiteetti, joka koskee myös Alankomaiden kaltaisia maita, joka on ollut tämän taistelun eturintamassa. Eli me olemme pyrkineet täydentämään näitä toimia tällä tavalla. Olen hyvin huolissani havaitessani, että yksi seurauksista, joita näillä rahoitusoperaatioilla on ollut kenties, on se, että pankit ovat ryhtyneet ostamaan kansallista velkaa. Ja tässä on tapahtunut sirpaloitumista. Kukin on nostanut oman maansa joukkolainoja ja tämä vaikuttaa totta kai myös sisämarkkinoihin. Ja sorostaisi korostaa sitä, että tällä voi olla katastrofaalisia seurauksia sinä päivänä, kun solidarisuutta on sitten käytännössä vähemmän, jos nyt ymmärrätte, mitä tarkoitan. Konkreettisesti tässä vaiheessa, ja en tietenkään sano, että olisi helppoa löytää oikea ratkaisu, mutta miten nämä hyvin huolestuttavat kehityskulut voitaisiin korjata yhdessä? Mitä me voimme tehdä, jotta tämä tilanne korjantuisi. Well, thank you, Um... Kiitos. Tässä oli oikeastaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy säästötoimiin. Kysytään toista asiaa. Olisiko niin, että vakauttamista jotenkin voitaisiin välttää? Minä, mikä oli tilanne markkinoilla tai miksi tällaisiin finanssipoliittisiin vakauttamistoimiin lähdettiin? Periaatteessa siksi, että markkinat päättivät olla rahoittamatta julkista velkaa. Siksi, että oltiin sitä mieltä, että jotkut velkasuhteet olivat kestämättömiä suhteessa BKT. -hän. Eli tämä oli välttämätön toimi, jotta saataisiin palautettua markkinoiden luottamus. Joten sen kieltäminen, että sillä olisi tällaisia vaikutuksia, ei ole oikein. Kyllä sillä nämä vaikutukset on, mutta jossain, joltain osin menisin jopa pidemmälle ja sanoisin, että – jotkut, joskus tällaiset vaikutukset eivät ole ainoastaan lyhyen aikavälin, vaan joskus keskipitkän aikavälin. Eli jos nuorisotyöttömyys esimerkiksi jatkuu, niin sillä on vaikutuksia pidemmän aikaa. Monet näistä nuorista ovat olleet jo pitkän aikaa työttöminä. Miten löydetään tie ulos tästä ongelmasta? Rakenteelliset uudistukset, jotka vakauttavat vapauttavat vähän energiaa näistä talouksista. Emme me puhu nyt talouksista, jotka eivät koskaan olleet kilpailukykyisiä. Jotkut näistä ovat olleet hyvinkin kilpailukykyisiä ja menettäneet kilpailukykyä nyt, mutta nyt ei ole totta, etteikö näillä mailla olisi ollut tätä kapasiteettia, mahdollisuutta päästä takaisin hyväkuntoisiksi talouksiksi. Eli meillä pitää olla kunnolliset ehdot kun vakauttamistoimia on toteutettu, kun se on ollut välttämätöntä, niin sitten tarvitaan myös rakenneuudistuksia. Tarvitaan sellainen poliittinen ympäristö, jossa on hintavakautta ja oikeaa rahapoliittista toimintaa. Mutta me emme voi nyt lähteä EKPn ajamaan rakenneuudistuksia. Sehän on hallitusten tehtävät, eikä meillä ole mandaattiakaan siihen EKPssä. Toinen kysymyksenne liittyi pitkän aikavälin operaatioihin, LTROihin, miten voitaisiin ostaa oman valtion velkakirjoja. Muistetaan nyt, mikä tilanne oli ennen LTROita. No ensinnäkin tämä on pankin päätös. Itse asiassa, kun näihin toimiin lähdettiin LTROihin, oli se, että meidän toivomme oli se, että nämä rahat kulkisivat nopeammin reaalitalouteen. Luotonannon väheneminen oli vähentynyt jo viime vuonna ja nyt sillä on vielä vaikutuksia tänä vuonna. Mutta vähitellen näemme varmasti parempia olosuhteita. Mutta tämän sanottua, niin pankki päättää, miten mm, tätä rahaa käytetään. Ennen LTRoita ei ostettu mitään valtion velkaa. Ei kansallisten tai ulkomaisten pankkien toimesta, vaan kokonaan ulkomaiset sijoittajat vetäytyivät pois. Ja periaatteessa velkakirjamarkkinat olivat olleet jo jumissa jonkun aikaa. Ja siksi nyt näemme, että joukkovelkakirjaan ostetaan oman valtion, valtion velan osalta. Mutta tästä on päästävä, kunhan, ja päästäänkin varmasti, kunhan velkamarkkinat toimivat, luottomarkkinat toimivat kunnolla jälleen. Mutta myönteisenä asiana haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan seikkaan. Ensinnäkin markkinatilanne on rahoitusmarkkinoilla parantunut hiukan. Tämän vuoden ensimmäisen kolmen vuoden aikana liikkeelle laskentajoukkovalkkakirjojen osalta oli saman tasoista kuin koko viime vuoden. Eli nyt on saatu lisää likviditeettiä markkinoille ja jotkut luottokanavat avautuvat nyt uudestaan. Tämä on yksi myönteinen seikka. Toinen myönteinen seikka on se, että toisen kuin yleisesti uskotaan, niin tällaiset riskitoimet pankkien ja julkisen vallan osalta ovat nyt vähemmän korreloituneita kuin aikaisemmin esimerkiksi marraskuussa. Eli tämä on ihan toinen myönteinen seikka, jota ei ehkä niin yleisesti ole tunnustettu. Kiitos. Kiitos paljon ECR. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, viimeisessä kokouksessamme joulukuussa minä kerroin teille, että jotkut haluavat teistä tulevan Eurooppaan, Euroopan joulupukki, mutta Ikävä kyllä näin tästä nyt on tullutkin. Tämä on annettanut äh, biljoonan euroa äh, pankeille alhaisella korolla. Vakuudet ovat kyseenalaisia. Se ei oikeastaan auttanut luonanattoa talouksille ja yrityksille, niin kuin te itse sanoitte. Sen sijaan pankit käyttivät näitä rahoja ostaakseen hallitusten velkakirjoja vaikeuksissa olevista maista. Te ette pelkästään tulleet viimeiseksi lainantajaksi, vaan kaikkien lainantajaksi yleisesti. Kolme kuukautta tämän jälkeen kaikki vanhat ongelmat ovat tulleet takaisin, te vain sitten aikaa. Stressi eurojärjestelmässä voi palata minä hetkenä tahansa, erityisesti sen jälkeen kun herra Hollande valitaan Ranskan presidentiksi. Kaikki ovat, joka kieltää kaiken. Minun kysymykseni on puhe, voimmeko odottaa, että voimme odottaa uutta pitkäaikaista rahoitusoperaatiota lähitulevaisuudessa, koska aiotte hyväksyä lopettaa hyväksymästä heikkoa, heikkoja vakuuksia pankille lainoja vastaan. Tätähän on jo Saksassa vaadittu. Thank you. Uh, the, no, I think I... Kiitos. Väitän vielä, että rahoitusoperaatiot on toteutettu oikean aikaisesti ja ne ovat olleet kaiken kaikkiaan onnistuneita. Jos ainut olisi se, että olisimme vain ostaneet aikaa, eihän näin ole. Tämähän olisi jo sinällään huomattava menestys. Ajatelkaa, mitä olisi tapahtunut. 230 miljardia euroa tämän vuoden ensimmäisellä, ensimmäisen kolmen kuukauden aikana joukkovelkakirjoihin, niin markkinat kuitenkin ovat täysin tukossa. Tämän me vältimme. Mutta palaisin vielä siihen, miksi pankit eivät lainaa, miksi pankit eivät luotota. Joko niiltä puuttuu rahoitusta taikka sitten pääomia, taikka kysyntää ei ole. Me toimimme niin, että poistimme tämän ensimmäisen näistä kolmesta tekijästä. Me emme voi tietenkään korvata sitä pääomaa, mikä pankilta kenties puuttuu. Ja välittömästi pitää lisätä, että meillä on tiettyjä paikallisia pankkiongelmia, mutta noin yleisesti puhuttuna EBAn tutkimuksen mukaisesti Euroopan pankit ovat kyllä palanneet. EBA arvioi, että 65 prosenttia pankeista on täyttänyt ne tavoitteet, jotka on asetettu niille. Ajan ostaminen ei ole mikään pieni saavutus. Me emme voi pääoman puutetta korvata, mutta niin kuin sanoin jo alustuspuheenvuorossa, niin me emme voi myöskään kysynnän puutetta korvata seuraavasta rahoitusoperaatiosta annan standardivastauksen. Emme ennalta päätä mitään. Oh, I'm sorry. I, I, I just forgot. Can I go back? Because yes, there was yes. one other part of the question. Vielä yksi osa kysymyksestä taisi unohtua. En antanut vielä vastaustani. Vakuudet. Lainan vakuudet. Miksi heikentyminen ei ole oikea sana tässä? miksi me laajensimme vakuusmahdollisuuksia. Laajensimme vaihtoehtoja sen takia, että halusimme lisätä osallistuvien pankkien määrää, niiden pankkien määrät, jotka osallistuvat näihin operaatioihin. Ja onnistuimme viimeisimmässä rahoitusoperaatiossa saamaan 800 pankkia osallistumaan tähän. 460 näistä oli saksalaista. Kun pidämme mielessämme sen, että yleisosallistumisaste on 70-75 tavallisesti. Ja miksi näin on? Se vakuus, jota me vaadimme, sen on oltava tietynlaatuinen ja sen on oltava myös paketoitu niin, että PK-yrityksillä yleensä tällaisia ei ole. Likviditeetin välittyminen tapahtuu yleensä niin, että suuret pankit osallistuvat operaatioihin ja tavallisissa olosuhteissa ne sitten jakavat tätä likviditeettiä pienemmille ja keskikokoisille pankeille. Mutta näin ei nyt tapahdu, koska pankkien väliset markkinat ovat tukossa. On hyvin tärkeää päästä ulottua pienimpiin pankkeihin saakka. Nyt vakuusmahdollisuuksia on laajennettu, mutta ei suinkaan heikennetty. Me varmistamme, että vakuudet, jotka hyväksymme, ovat riskivastaavia sen suhteen, minkälaisia vakuuksia olemme hyväksyneet arvonalennuksissa, kun olemme hyväksyneet takuita, va- vakuuksia. Yleinen arvonalennus on 53 prosenttia, eli jos pankki tarjoaa tällaista uutta vakuutta, niin saa vastineeksi siitä vain puolet lainamahdollisuuksina. Mutta tässä voidaan mennä jopa 75 prosenttiin. tämä uusien vakuuksien äärimmäinen riskialttius ei ole, määrite- ei ole perusteltu väite. Kiitos nyt, Pascal. Oui. Bonjour. Hyvää päivää, herra Draghi. Niin, ollaan sitä mieltä, että LTRO-operaatiot olivat välttämättä välttämättömiä, niin kuin morfiini on sairaalle välttämätöntä, jotta kipu vähenee ja toimitaan niin, että aikaa voitetaan, mutta se ei se tietenkään mitään ongelmia rakenteellisessa mielessä ratkaise, joita on olemassa ja joita eri kollegat ovat ottaneet esille. Minä halusin palata jo näihin pidempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin ja miten näitä varoista on käytetty. Olen sitä mieltä, että demokraattisesti asiaa ajatellen on täysin legitiimiä saada tietää, mitä näille biljoonalle eurolle on tapahtunut? Onko ne käytetty rahoittamaan reaalitaloutta, ostettu valtion velkakirjoja vai johonkin muuhun? Ovatko ne, onko ne talletettu keskuspankin? Todellakin tällainen avoimuus tästä käytöstä koskien biljoonaa euroa on yksi ehto tälle keskustelun laadulla ja myös ennakkoidatus luottamukselle, jota voidaan saada EKPlle, koska Miten voidaan vaatia, että kansalaiset kiristävät vyötään, jos toisaalla on sellainen näkemys vallalla, että biljoonaa euroa on lähtenyt huitsin Nevadaan ilman minkäänlaista seurattavuutta. Koska te aiotte te EKP ja muut annatte virallisia lukuja, jotka eivät ole pelkästään mitään osittaisia arvioita, jotka tulevat jostakin pankeista, joista ei edes tiedä, mikä niiden intressi on julkaista tiettyjä lukuja. Sitten toinen kysymys koskee sitä, mitä sanoitte johdannossanne. Te ette halua asettaa ehtoja sille, miten pankit käyttävät tätä likviditeettiä. Miksi? Miksi myöntää biljoona euroa? Se on tietysti välttämätöntä syystä, jotka otatte esille. Mutta miksi ei osapuol- vastapuolelta vaatia, että joka kerta kun keskuspankki on joutunut ostamaan joukkovelkakirjoja Espanjasta tai muualta Italiasta, niin se on pannut tällaisen vastapuolen. Minä myönnän, että en voi ymmärtää tätä kaksi, kahta tapaa toimia. Suomessa todellakin haitallista luottamukselle, luottamukselle, jota voidaan tuntea keskuspankkia kohtaan. Thank you. Uh, well, I would... Uh, Kiitos. No heti sanoisin, että kyllä teidän tulisi edelleen luottaa ekp hen. Se on yksi suurin voimavaramme, että te luotatte meidän toimielimemme mutta argumentoisin vielä vähän sen puolesta, miksi EKP tulisi edelleen luottaa. Nyt käy niin, että kaikki nämä pankit lähtevät, anteeksi puheenjohtaja keskeyttää. Mistä tuntuu, että meillä on nyt Ranska hukassa, kanavalla kolme. <laughs> no, we haven't lost France. Ranska ei ole hukassa, kyllä Ranska siellä edelleen on, mutta kieli. I don't know the interpreters, I haven't got anything on. En tiedä, minulla ei ainakaan ole mitään kolmoskanavalla. Voisitteko sanoa siellä kolmoskanavalla jotakin? Ei. Onkohan tämä yleisempikin ongelma? Ai nyt, no nyt, ilmeisesti toimii taas. Kyllä, kyllä me kuulemme nyt. Jean Paul ei tämä ollut ainoastaan sinun ongelmasi. Anteeksi, Maria. As I was saying, I think Niin, kuten sanoin, teidän luottamuksenne meidän toimielimemme on kaikkein tärkeintä voimavaraamme ja argumentoin hiukan sen puolesta, miksi EKPhen kannattaisi edelleen luottaa. Ensinnäkin, mitä tapahtuu pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden osalta? Kolme LTROta on, pidet, on tervetullutta tointa, jotta voitaisiin palauttaa rahoitusmarkkinat toimintaan Siksi puhutaan kolmesta vuodesta, ei kolmesta yhden vuoden operaatiosta. Tämä pitäisi kunnolla ottaa nyt huomioon. Tämä on tavallaan vakuutus sille, että pankit saavat rahoitusta kolmen vuoden ajaksi. Se on ikään kuin lisävakuutus sille, että kuuden seitsemän kuukauden kuluttua ei likviditeetti jälleen puutu. Tämä oli oikeastaan kaikkein tärkein asia tässä toimessa, joka todella on ennen näkemätön EKPn osalta. Ja sitten pohdimme sitä, kuten kuvittelette, mihin tämä raha nyt menee. Ja me heti huomasimme ensimmäisestä LTROsta lähtien, että pankit, jotka lainasivat, olivat eri pankkeja kuin niitä, jotka jälleen tallettivat keskuspankkiin. Tämä likviditeetti ei, kuten jotkut ovat sanoneet, ei sitä ainoastaan otettu ja sitten taas asetettu EK-päähän, vaan se kulkee siellä järjestelmässä. Ja sellaiset pankit, jotka eivät sitä tarvitse, palauttaisivat sen EKP. No tämä nyt siis kulkee taloudessa tämä likviditeetti ja Tämähän olikin meille tärkeä huolenaihe, mutta voimmeko ymmärtää, tietää enemmän siitä, mihin tämä raha oikeastaan kulkee? Ekopen tase ei tätä osoita. Se osoittaa ainoastaan, siis määritelmän mukaan ikään kuin, jos likviditeettiä syntyy, niin se palaa sinne esimerkiksi vaadittuihin varauksiin, Tietenkin tässä menee vähän aikaa, mutta mihin tämä siellä taloudessa menee? Sitä emme voi nähdä ennen kuin nähdään konsolidoidut kaupallisten pankkien taseet eri valtioissa. Ja tätä me nyt seuraamme päivä päivältä, viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta. Mutta emme tiedä, kuinka paljon tästä on syntynyt luottoa tai kuinka paljon on ostettu valtion velkaa. Tätä ei näy nyt meidän tietoistamme, vaan nämä on kaupallisilta pankeilta kerättävää tietoa. Ja muutaman kuukauden kuluttua varmaankin voimme antaa yksityiskohtaisemman kuvan teille siitä, miten tätä rahaa käytetään ja mihin se menee. Me olemme nähneet, että pankkien salkkuihin on tullut enemmän valtion velkaa, joukkokirjoja, Espanjan, Italian ja ranskalaisten pankkien osalta aivan erityisesti. Jos otetaan huomioon tämä tilanne, niin tämä oli yksi syistä, mutta usein näemme tällaista epäsuoraa todistusaineistoa. Eli luottomarkkinat, rahoitusmarkkinat avautuvat jälleen. Jos ajatellaan niitä joukkovelkakirjoja, joita on nyt laskettu liikkeelle – niin nämä ovat sellaisia asioita, joita, joista tiedämme enemmän muutaman kuukauden kuluttua näiden kaupallisten pankkien taseista. Eli avoimessa hengessä toki ihan avoimesti toimitaan ja me teemme parhaamme tässä mielessä, mutta meidän taseemme sinänsä ei näitä tietoja heti meille anna tai näytä. Ja jos olette nyt eri mieltä, niin kertokaa toki, mutta sitten toinen seikka, jonka otitte esiin. Kysyitte sitä, onko mahdollista, että me emme vaadi pankilta mitään ehtoja tämän rahan käytöstä. Miksi siis samalla, kun käytämme tätä velkapaperiohjelmaa, niin pyydetään siitä lisätietoa. Tämä on oikeastaan ihan korrektia, kun jos olisimme näin toimineet, niin, tai no, palaan äsken taaksepäin. Palaan, palaan kyllä tuohon. Mutta nämä ovat hyviä kysymyksiä. Siis syy sille, että tämä ohjelma aktivoitiin, oli se, että tällä liikkeelle laskukanavat olivat jumissa ja näimme, että rahapolitiikka ei vaikuttanut millään tapaa tietyissä maissa. Ja sitten halusimme tämän huolehtia siitä, että nämä kanavat, siirtokanavat jälleen toimivat. Eli me emme kysyneet suoraan, vaan sanoimme maille joskus, että no, jos ette aio vakauttaa julkista taloutta, ette lähde rakenneuudistuksiin, niin tuskin näitä kanavia voidaan aktivoida uudestaan, koska me voimme tulla sinne väliin kyllä, mutta jos on tarpeen, mutta ei sillä ole vaikutusta, jos markkinat ymmärtävät asian niin, että ette aktiivisesti paranna asemanne markkinoilla. Mutta miksi emme pyydä näitä ehtoja pankeilta, kun ajatellaan Euroopan taloutta? Meillä on vapaat markkinat sopimusten pohjalta, eli me emme voi tavallaan osoittaa luottoa jotenkin samantyyppisesti kuin suunnitelmataloudessa. Sitä me emme voi tehdä. Tässä on kyse, jos jostain, niin kansallisista keskuspankkeista. Ne ovat paremmassa asemassa, koska he ovat lähempänä kansallisia pankkeja. Tavallaan mitään vaaraa ja riskejä pankkeihin enää liity, jos voi tämän näin tulkita. Uh, we'll probably end up returning to this. We're, we're... Varmasti palaamme tähän. Me olemme yrittäneet aikamme melko pahasti. qe nimissä Jyrken. <clears throat> Ja, danke. Uh, Herr Draghi. Niin, kiitos, herra Draghi. Minä vähän viittaisin siihen, mitä on jo kysytty, jos poliitikkona, niin kuin me on yhteydessä kansalaisiin, niin kansalaisia kiinnostaa, mihin EKPn rahat on mennyt? Tämä kysymys teille asetettiin ja haluaisin asettaa sen uudestaan, koska kansalaiset kysyvät sitä. Eli aikaisemmin esitetty kysymys. Monet kansalaiset eivät ymmärrä, että pankeille aseteta suurempia vaatimuksia. Aikaisin, ainakin saksankielisissä tiedotusvälineissä sanotaan, että sosiaalinen talo, talousyhteiskunta on nyt kriisissä. Eli työtakut ja muut sosiaalisen yhteiskunnan turvaverkot kärsivät, kaatuvat, koska joudutaan nyt tilanteeseen, kansalaiset näin ymmärtävät, että pankit pelastetaan. Kyllä kansalaiset joutuvat maksamaan, mutta yleisesti muut joutuvat vakuuksistaan ikään kuin työpaikoistaan ja sosiaaliturvasta luopumaan, myös eläkkeistään. Tämä on suuri poliittinen ongelma ainakin omassa maassani, mutta varmasti muissakin maissa hyvin voimakkaasti. Tässä kyseenalaistetaan eurooppalaiset demokratiat, näin kansalaiset sen ainakin ymmärtävät, joten minua kiinnostaisi, mikä on kantanne, miten vastaatte kansalaisille, kun kyse on perustavaa olevista kysymyksistä siitä, miten suhtaudutaan toisaalta pankkeihin ja toisaalta kansalaisiin, miten tämä vaikuttaa demokratiamme. Where Sitten kysyä kaksi kysymystä. Mihin nämä rahat ovat menneet? Likviditeettihan on nyt ensisijassa EKPssä. Tämä on aritmeettinen, matemaattinen fakta se palaa. Mutta kuitenkin tämä on muuttanut kyseessä olevien pankkien identiteettiä. Se on valunut talouteen. Emme tietenkään pysty sanomaan tarkkaan paljonko on mennyt pääomamarkkinoille ja luototukseen, mutta nyt me havaitsemme sen, että pankkien portfoliot velkapapereiden suhteen ovat kasvaneet. Haluan kuitenkin tehdä yhden asian selväksi pankeista. Pankit ovat keskeinen kanava Euroopassa Yli 80 prosenttia luototuksesta välitetään pankkien kautta, toisin kuin Yhdysvalloissa, joissa määrä on äh, alentunut 30 ja muut menevät pääomamarkkinoiden kautta. Jos me haluamme luottotusprosessin saada käyntiin, niin pankkien puoleen täytyy kääntyä. Me emme ole Yhdysvalloissa. Tässä on suuri ero. En korostanut tarpeeksi sitä, että luototustutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia siinä mielessä, että mikä oli sitten pankkien tarjontapuolen rajoitteet. Sanottiin, että ei, luottoa ei tipu. Ja nyt tämä paine on heikentynyt huomattavasti. Toinen ongelma on vielä tallella se, että pyytävätkö ihmiset luottoa. Nyt edelleenkin kysyntä on varsin vaimeaa, mutta tämän yksi kysymys. Toinen kysymys, olettaisin, viittaa lausuntooni, kun totesin, että Eurooppa, eurooppalainen sosiaalinen malli on kuollut. Haluan nyt vielä täsmentää tätä. Tämä oli lainaus Sanomalehdessä, mutta artikkeli toki teki asian paljon selvemmäksi. Sosiaalisen inkluusion ja solidaarisuuden periaate aina kuuluu kulttuuriini. Ongelmana on se, että mikään tahansa sosiaalimalli ei ole kestävä. Sellainen malli, joka perustuu korkealle velkaantumiselle, on tietenkin kestämätön. Minun kommenttini on, että eurooppalainen eh, sosiaalinen malli kyllä, mutta sen täytyy olla kestävä. Tietyillä euroalueen alueilla tilannetta pitää korjata. Tällaisen lausunnon minä annoin. En minä vastusta sitä, en lainkaan, että meillä on tällainen eurooppalainen malli. Thank you. Uh... Kiitos. nimissä. Thank you, uh, Mr. Draghi, for that. Kiitoksia, herra Draghi, tästä vastauksesta. Minun ymmärtääkseni EKPn pitkää aikavälin rahoitusoperaatiot, niiden tarkoituksena pitää uh, pankit uh, rahoitettuna ja korostan vielä presidentti Sarkozy siitä, että valtiot voivat kääntyä muuttua pankkeiksi tavallaan, mutta Espanjan ja Italian taloudet eivät saa tarpeeksi ylijäämää, voivat rahoittaa hallintoaan. Ehkä ne lukuneet väärin markkina-arvioinnit. Olette lainut Espanjaan 200 000 ja minun ymmärtääkseni talletuksia on kuitenkin 65 miljoonaa. Tämä jättää 21 miljardia. Tämä on kuitenkin alle puolen siitä, mitä Espanjan pitää tänään vielä lainata. Italian hallitus tarvitsee 150 miljardia euroa laina, lainostaan tänä vuonna. Ei mitenkään, ei mitenkään voi ymmärtää, että ei joutuisi vieläkin antamaan uusia lainoja. Tänä vuonna vielä te mainitsitte ajoituksen, te sanoitte, että ostanut aikaa, mutta ette oikeastaan ostanut aikaa tai ehkä tunteja, päiviä korkeinta, mutta juuri enempää. Joten tämä kyseenalaistaa, ollaanko nyt Maastrichtin hengessä, maksin sopimus on heitetty maahan ajat sitten, ja edelleen kiinnittäisin huomionne omaan peruskirjansa, 104 artiklaan ehdottaisin, että tapa, jolla EKP on käyttäytynyt, ei toimi vain Maastrichtin hengessä, vaan huomattavasti toimii 104 artiklaa vastaan omassa sopimuksessanne, kun puhutte luottamuksesta keskuspankkiin. 35 vuotta olen toiminut Lontoon Cityssä ja voin kertoa teille, että en ole koskaan luottanut keskuspankkeihin, Englannin pankkiin, Fediin tai EKP:hen. Älkää ottako tätä henkilökohtaisesti, mutta minä en luota teihin. So what's the question? <laughs> niin mikä kysymys olikaan? Rome Charter. Uh, uh, the answer is yes. Vastaus on kyllä. No, no. The answer is yes. Anyway. Vastaus on kyllä. Joka tapauksessa minulla ei ole näitä lukuja ne täsmällisesti, mutta asian ydin on siinä, että jos me rahoittaisimme pankkeja siinä määrin, että ne voivat ostaa kuinka paljon tahansa valtion velkakirjoja, niin vastaus on ei. Pankit voivat rahoittaa itseään. Meidän pitää vain palauttaa markkinaolosuhteet niin, että pankit voivat itse itseään rahoittaa. Se on perustarkoituksena operaatiossa. Me emme halua heittää rahaa ympärinsä niin, niin että pankit voivat kiertää yksi, kaksi, kolme artiklaa. Tämä pitää pitää mielessä. Thanks very much. Uh, now... Kiitos oikein paljon. Hans Peter, sitoutumattomat. Ja danke. Niin, kiitos. Herra Dagi, minulla olisi kaksi kysymystä. Yksi kysymys on se, että näyttää siltä, että Ranskassa on nyt yksi presidenttiehdokas, jolla tuntuisi olevan hyvät mahdollisuudet ja hän haluaisi finanssipoliittisen sopimuksen uudelleen neuvoteltavaksi. Syntyyköhän tästä turbulenssia markkinoille? Miten EKP on valmistautunut? Uskotteko enää vaikutukset on jo ikään kuin nähtävissä markkinoilla? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen liittyy kotimaahan. Voitteko kertoa, onko itävaltalaista lainaa jo ostettu EKPssä ja kuinka paljon jos on ja miten arvioitte tämän maan pankin asemaa, jos ajatellaan, että luotto luokituslaitokset ovat jo alentaneet luokitusta ja miten tämä voi vaikuttaa EKPn toimintaan. Kiitos. Well, uh, what the future has in store. Niin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan on tietenkin avoin kysymys toistaiseksi. Jos nyt hieman spekuloisin, me kaikki lienemme samaa mieltä siitä, että mielisyys, jakolinjat, ristiriidat eivät ole hyväksi eurolle. Kun kaikki olemme tästä samaa mieltä, niin tämän poliittisen prosessin päätoimijat, jossa kansat ovat suvereneja, hekin ymmärtävät tämän. Ja Ainakin toivottavasti näin on. Olen aika lailla luottavainen, että olivatpa alkuperäiset näkemyserot mitä tahansa, niin sopimus siitä, että rahapolitiikka ja euro vahvistuvat tästä, varmasti nousee johtoajatuksena esille. Omassa alustavassa puheenvuorossani lopussa viettäisin siihen, että nyt on jo korkea aika pohtia asiaa pidemmällä aikavälillä. Mihin me haluamme mennä, mihin me haluamme päätyä ja mitkä ehdot on täytettävä, jotta pääsemme tähän päätavoitteeseen, lopullisen tavoitteeseemme. Täsmäkysymys siitä, ostammeko me Itävallan velkapapereita vai emme. En voi paljastaa, mitä bondeja ostamme. Valitan, näin on. Thank you very much. No. Paljon kiitoksia. EPP jälleen, Werner. Ja, vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra pääjohtaja. Ensi tiistaina olette olleet puoli vuotta virassanne ja kun täällä on esitetty nyt kritiikkiä, niin minä haluaisin antaa tunnustusta ja kehua teitä. Puolen vuoden aikana hyvin selkeästi olette pyrkineet tasoittelemaan politiikan ongelmia – ja tämä ansaitsee kyllä kiitokset. Myöskin suurten luotojen mahdollistaminen pankeille. Se on ollut välttämätöntä, koska poliittinen poliittiset päätökset ovat kestäneet liian kauan, ei ole ollut yksimielisyyttä ja niin edelleen. Kuitenkin kysymyksiä inflaatiosta. Inflaatioriski on melko pieni, näin sanoitte. Julkisuudessa tämä nähdään usein toisin. Ehkä voitte kertoa, miksi tämä on mielestänne pieni riski. Toinen kysymys liittyy EKP-luottoihin, jotka eivät voi rakenteellisen pankkien ongelmia ratkoa. Siihen jo viittasitte, mutta voidaanko esimerkiksi ajatella, että vakuudet, joista on päätetty 17 keskuspankin osalta niin, että jokainen keskuspankki oma, omat suuntaviivat sille, miten vakuudet esitetään. Onko tämä nyt jonkinlainen ratkaisu tai mitä välttämättömiä toimia näette pankkisektorilla? Ja sitten kolmas kysymys, käyttääkö EKP myöskin jälkimarkkinoilta ökönostomahdollisuutta tulevaisuudessa vai onko nyt päätetty, että lopetetaan tämä toiminta? Ja sitten Basel kolmasesta tämä vaatimuksesta keskus pankkiet on asettanut riskin noin nollan valtion velkojen osalta. Kreikka osoittaa kuitenkin, että ei tämä ihan niin ongelmatonta ole. Miten arvottaisitte, arvioisitte tulevaisuudessa pääomavaatimuksista keskusteltaessa valtion velat? Kiitos. Well, first of all, uh, let me... Ensin haluan kiittää teitä tästä vähäisestä hyödykkeestä, nimittäin kiitoksen sanoista, nyt tähän teidän kysymykseenne inflaatiosta. Kun minä sanoin niin, että inflaatioriski on pitkälti tasapainossa. Meillä on riski ylöspäin johtuen korkeimmista öljyn hinnoista ja epäsuorista veronkorotuksista. Myös on alaspäin vievä riski johtuen talousen toiminnan heikkoutta euroalueella. Yksi poikkeus mahdollisesti on Saksa joten riskit ovat pitkälti tasapainossa. Tällä hetkellä näemme, että inflaatio on yli 2 prosentin 2,7. Me odotamme, että inflaatio laskee alle 2 prosentin tai 2 prosenttiin ainakin ensi vuoteen mennessä. Kun ajat, jos ajatellaan sitä seikkaa ja olettaen, että meillä ei synny muita lisäyksiä hyödykehinnoissa tai epäsuorissa veroissa odottaa ja olettaen, että inflaatio-odotteet pysyvät tiukasti ankkuroituina. Siksi minä sanoin, että me tarkkailemme äärimmäisen valpaasti mitä tahansa merkkejä. Sokanteksi voinko kenties katsoa tätä henkilöä? <laughs> niin tämän takia minä sanoin, että kaikkia merkkejä, joita tulee hinno, mitä syntyy hinno, hintoihin, palkkoihin, neuvottelujen kautta, koska me haluamme, että inflaatioolotteet edelleenkin ovat tiukasti ankkuroituneina. Toisesta kohdasta vielä kerran olen sitä mieltä, että on liioiteltu sitä, että jokainen kansallinen keskuspankki voi päättää itse, mistä vaku- mitä vakuuksia hyväksytään. Ei tämä näin toimi, se ei ole totta. Meillä on yhteiset puitteet, meillä on yhteiset säännöt, EKP-neuvosto päättää näistä yhteisistä säännöistä ja sitten keskuspankit kansallisesti ehdottavat näitä vaateita. Joku sanoi, että euroalueesta tulisi rupla-alue, niin kuin ennen Venä- äh, Neuvostoliitossa. Ei ole totta. Ei se ole hajautunut tällä tavalla joten kansallisten keskuspankkien rooli on aina ollut aktiivinen, kun arvioidaan vakuuksien laatua. Ei tämä mitään uutta ole, aina on kuitenkin noudatettu yhteisiä sääntöjä. Sitten toinen asia koskee SMPtä, rahapolitiikka. Joukkolainojen osto-ohjelma on ollut epäaktiivisena nyt noin 5-6 viikkoa. Ja kuten sanoin, tämä ei ole lopullista, mutta emme halua ennalta päättää yhtään mitään, joten ja suoraan sanottuna nyt on toinenkin syy, miksi emme tee mikäänlaisia ilmoituksen suuntaa tai toisen. Syy on se, että epävarmuudet tämänhetkisessä tilanteessa ovat erittäin korkealla tasolla. Ja kuten minä sanoin viime kerralla lehdistötilaisuudessani, niin olen sitä mieltä, että mikä, ta, mikä tahansa exit-strategia, siis näistä epätavannoista operaatioista luopuminen on epävarmaa tässä talouden tilanteessa. Edelleen tuli kysymys, jota en... Niin, nolla riski valtion veloissa. It's not the view of many members. E rd 4 ehdotus. Tämä koskee siis vaatimusti pääomavaatimusdirektiiviä. For some time as to whether it's appropriate. Niin tätähän on pohdittu parlamentissa jonkun aikaa, onko se vielä paikallaan? Puhutaan sirpaloituneisuudesta. Jos me haluamme erilaisen riskipainotuksen eri valtion velkakirjoille, silloin meille syntyy luottomarkkinat, jotka ovat luonnollisesti hajautuneet ja sirpaloituneet. Ja silloin saisimme tämä vaikuttaa rahapolitiikkaan. Meidän pitää tätä vakavissamme siis pohtia. Enkä ole varma, että EKP itse asiassa on huolella tätä vielä läpi käynyt ja tutkinut kunnolla tätä ongelmaa. Saattaisi olla mielenkiintoista, jos voisitte pohtia tätä ja kertoa. d ryhmän nimissä Leonardo. Presidente Draghi, <clears throat> io non formulerò una Puheenjohtaja, herra Draghi, minulla ei oikeastaan ole kysymystä, vaan pikemminkin kolme kommenttia. Voitte sitten sanoa, oletteko samaa mieltä vai ette. Ensinnäkin rahoit Finanssipolitiikan vakauttaminen, konsolidointi, se on välttämätöntä, mutta toki pitkälti toteut- tulokset riippuvat siitä, miten sitä toteutetaan. Sen täytyy olla sopeutuvaista ja pitää muistaa myös se, miten taloudella sujuu ja mitkä ovat erityispiirteet kussakin tilanteessa ja kussakin maassa. Nehän ovat suvereneja maita. Ja toiseksi pidemmän aikavälin rahoitusoperaatiot ovat samanaikaisesti varsin älykkäitä ja myös riskaabeleita. Mutta ei riitä, että päästäisiin pankkien vivutusongelmasta eroon. Nythän pankkien välinen järjestelmä on kutakuinkin vakavassa kriisissä. Eli uusia ehdotuksia kyllä tarvitaan uusiksi toimiksi. Tämä varmasti on teidän toi, tehtävänne ja myös keskuspankin tehtävä. Ja vielä kolmas kommentti. Meidän täytyy saada aikaiseksi uusi pitkän aikavälin eurooppalainen visio, jossa myös EKPllä on oltava uusi rooli ja laajempi mandaatti, niin että voitte ottaa vastuuta myös taloushallinnon saralla. Jos olette samaa mieltä näistä lausunnoista, niin voimme säästää aikaa ja olla tyytyväisiä. Eh, Mitenkä nyt vastaisin italiaksi englanniksi? italiaksi. La, eh, sono d'accordo al 50 No, minä olen puoliksi samaa mieltä sanomanne kanssa. Kuten kuuluisa valmentaja kerran sanoi, no, finanssipoliittisesta vakauttamisesta. Jos se tehdään ainoastaan verotusta lisäämällä, niin se on liikaa. Valtion taloutta pitää vakauttaa nykymenoja leikkaamalla. Eli ei nyt leikata infrastruktuuri- tai investointivaroja, vaan katsotaan veroja ja katsotaan myös, mistä voidaan leikata. Jos on hyvin kiireellinen, hankala tilanne, on hyvin tärkeää, ettei lähdetään nostamaan lisäämään verotusta, kun tämä on helppo tapa. Ne, tällaista ratkaisua ei pitäisi helppona valita. Tässä pitää vain pohtia sitä, miten valtion taloutta halutaan vakauttaa. Sitten pankkien vetusongelmasta. No jossain yhteyksissä tätä vipuvaikutusta on vähennettävä, kun siellä on sellaisia roskalainoja, jotka haittavat tasetta. Ja jotkut näistä omaisuuseristä pitää silloin muuttaa likvidiksi. Näiden pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden kautta haluttiin huolehtia siitä, että tämä kaikki voidaan toteuttaa järkevässä aikataulussa, niin eivät hinnat romahda ja pankkien tappiot kasva entisestään. Toisin sanoen, näin voitimme aikaa toimien toteuttamiseksi. EKP ei voi tätä hoitaa. Itsepä meidän pitää ikään kuin näyttää näitä zombipankkeja selviämään hengessä, jos ne eivät yksin sitä selviä. Kiitos. Alden nimissä Ulle Schmidt. Sul ruolo della BCE noi non, eh, non, eh, non facciamo ipotesi, questo un po' è... Niin vielä EKPn roolista. Tämä on tietenkin lainsäätäjien käsissä. Meidän tulisi huolehtia hintavakaudesta ja se on riittävän monimutkainen tehtävä. Mr. Draghi, I have two questions. Kiitos, herra Draghi. Minulla olisi kaksi kysymystä ja yksi vetomus. Nyt Vaalikampanja on käynnissä Ranskassa. Siitä on jo todettu aiemminkin. Käydään laajaa keskustelua siitä, mitä EKP tekee. Ja monet ekonomistit toteavat, että jos ette tee kaikkea väärin, niin ainakin suurin osa tekemästänne on väärin. Monet kollegat vaativat tällä kasvua, kasvutoimia. Miten te kommentoitte sitä, että te ette tee tarpeeksi kasvun aikaansaamiseksi. Ja toinen kysymys on helpompi. Se ei suoraan liity tämän päivän aiheeseen, mutta myöhemmin tänään äänestämme finanssitransaktioverosta. Jos teidän pitäisi antaa minulle joku neuvo, herra Draghi, niin pitäisikö minun tukea tätä Euroopassa ja lisäisikö se kasvua? No niin. Niin. Meillä on täällä äh, riippumaton pankkiiri. Ja sitten vakava kysymys, herra Draghi. Tämä on vetomus. Minä tulen euroalueen ulkopuolisesta maasta. Ja lähestulkoon joka viikko pyrin edesauttamaan sitä asiaa, että kansalaiset ymmärtäisivät, että olisi hyödyllistä liittyä euroalueeseen omassa maassani. Sen takia vetomukseni teille, herra Draghi, ja minusta te olette oikeastaan tällä hetkellä ainut eurooppalainen. Pyrkikää selittämään, miksi on niin elintärkeää ja äh, oleellista toimia näin. Omassa maassani on lähestulkoon mahdotonta yrittää selittää ihmisille, siis oma maani Ruotsi, miksi sen pitäisi liittyä euroalueeseen euroalueelle kenties olisi parempi, jos Ruotsi olisi liittynyt. Kenties sitä kautta olisi saatu lisää vakautta ja olisimme osoittaneet solidaarisuutta. Mutta älkää unohtako tätä, älkää pelkästään yrittäkö puolustaa sitä, mitä tänään tehdään. Teillä on visio ja missio myös näiden muiden kymmenen maan suhteen. Sellainen on oltava. Kiitos. Well, thank you. <clears throat> First question, Ensimmäinen kysymys mitä teemmekö kaiken mahdollisen kasvun puolesta? Sanoisin, että meidän tehtävänämme ei ole tämä. Meidän tehtävän varmistaa hintavakaus ja tämän kautta antaa panoksemme kasvulle. Mielestäni näin me teemme. Tämän lisäksi kuitenkin meidän toimintamme on vaikuttanut myönteisesti rahoitusvakauteen ja kasvuun. Meidän rahapolitiikkamme on suuntautunut, niin kuin sanoin, hintavapauteen ja se on näin myös antanut panoksensa ja edelleenkin vaikuttaa myönteisesti kasvuun. En voi tähän juuri enää lisätä, mutta kasvu, niin kuin tiedätte hyvin, riippuu monista muista tekijöistä. Ja yksi asia koskee, valtion, koskee valtiota itseään, ja sitten taas todellisia kasvun tekijöitä, niin yrityksiä, pk-yrityksiä, kuluttajat ovat tärkeässä asemassa, samoin investoijat. Ja heidän pitää uudelleen voittaa luottamus, kuluttajan luottamus, yritysten luottamus. Rahoitusvakaus on tärkeää, finanssipoliittinen vakaus on tärkeää, hintavakaus on tärkeää, mutta myös meidän pitää vapauttaa energiaa, yrittäjäenergiaa ja tarmoa, jotta, kaikki nämä, jota nämä kaikki ihmiset ovat osoittaneet, että niillä että tällaista voimaa aikaisemmin ainakin on ollut. Mielestäni tämä on erittäin kompleksinen kysymys. EKP voi varmistaa kokonaispoliittiset olosuhteet, jotta voidaan vauhdittaa kasvua. Mitä tulee transaktio, finanssitransaktioveroon, mielestäni me olemme nyt finanssipoliittisissa kysymyksissä tekemisissä ja tavallaan EKPn tehtävä ei ole ottaa kantaa finanssipoliittisiin finanssiveroihin esimerkiksi, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, että finanssitransaktiovero, se pitäisi, jotta se toimisi, niin kaikkien maiden pitää tulla tähän systeemiin mukaan. Ja toiseksi, koska muuten yrityksiä, teollisuutta siirtyy niihin maihin, jos tällaista veroa ei ole. Tai vieläkin pahempi skenaario, jos siirrytään varjopankkijärjestelmään ja silloin ei edes nähdä näitä transaktioita enää tapahtuvan. Tämä on yksi ennakkoidotus. Toinen, tämä oli siis markkinanäkemys. Markkinanäkemyksen mukaisesti pyritään vähentämään likviditeettiä ja lisäämään volatiliteettia. Tämä tarkoittaa, että tämä lisäisi tavallaan sitä, mitä voittoja spekulaatiosta, koska mitä suurempi volatiliteetti on, sitä suurempia voittoja syntyy keinottelustakin Tämä on yksi arvio, mutta varsin usein näin tuntuu olevan käytännössä. Sitten kolmanneksi, tämä todellakin vaikuttaa ja tämä kuuluu meidän mandaattiimme tiettyihin rahapoliittisiin välineisiimme, erityisesti repomarkkinoihin, joten meidän täytyy pitää mielessä kaikki nämä rajoitukset, kun ajattelemme finanssitransaktioveroa. Sitten vielä yksi yleinen perustelu, joka tulee mieleen. Me yritämme näinä aikoina, nyt kun suurin osa ulkomaisista investoinnista, ulkomaista rahoituslähteistä yrityksille ja hallitukselle ovat lähteneet pois pitkälti euroalueelta. Suurelta osilta sitä on poistettu. Me haluamme, että ne investoijat ja muut rahoittajat tulevat takaisin. Ja nyt ehkä miettii, vaikuttaisiko sitten tässä finanssitransaktiovero parhaimmalla tavalla houkutellakseen näitä ulkomaan investointeja takaisin euroalueelle, mutta kuten minä sanoin, nämä ovat mielipiteitä henkilöltä, jolla ei ole mandaattia ottaa kantaa tähän asiaan edes, joten hmm. sitten oh, hmm, on tärkeää voida selittää, miksi yhteisvaluutta on hyödyllinen, miksi, mikä siellä on houkuttelevaa. Se on ollut positiivista edut on aikaisemmin lueteltu loputtomia kertoja jatkuvasti. Olette oikeassa mielestäni. Nyt ei ole oikea aika puolustaa tätä järjestelmää. On aikea pohtia pikemminkin, miten tulevaisuudessa asiat hoidetaan. Aika sanoa, antaa pitkän aikavälin e, tavoitteet ja samanaikaisesti todeta, mitä ehtoja pitää täyttyä, jotta tämä tulevaisuuden visio toteutuu käytännössä. Näin on aikaisemminkin tehty. On tehty Maastrichtin aikana tai euron siirryttäessä. 10-15 vuotta aikaisemmin ihmiset luettelivat näitä ehtoja, jotka pitää saavuttaa, että päästään kyseisen tien loppuun. Mielestäni olemme nyt samantyyppisessä tilanteessa. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. ECRn nimissä Robert Sain. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, minun kysymys on ehkä pieni asia Euroopassa, mutta yhdelle jäsenvaltiolle, joka ei ole Ruotsi eikä kuitenkaan kovin kaukana Ruotsista, Latvia. Pääministeri Dombrovskisia siteerattiin ja hän syytti silloin EKPtä siitä, että ei noudateta Maastrichtin kriteereitä, että verrataan Latviaa Kreikan, Portugalin ja Irlantiin. Kun kuitenkin puhutaan pitkän aikavälin korkokriteeristä, sitä verrattiin vain yhteen ei-euromaahan, eli jälleen Ruotsiin. Jos oletetaan, että yksi tai, no, tai kaksi maata haluaa euroalueeseen vuonna 2014, niin voisitteko vakuuttaa meille, että EKP, kun se arvioi Latvian tai minkä muun tahansa maan valmiutta liittyä euroalueeseen, pitää ainoastaan kiinni virallisista konvergenssikriteereistä? Vai voidaanko olettaa, että on jonkinlainen epätavanomaisempi lähestymistapa. Kiitos puheenjohtaja. Voi vakuuttaa teille, että me arvioimme konvergenssikriteerejä niin kuin aina olemme aiemminkin tehneet. Ei ole minkäänlaista selektiivistä soveltamista tai syrjintää. Kiitos. Thank you. Now we go back. Kiitos. EPP vielä. Mario Maura. Efkaristos, Kirie Prodre Draghi. Eh, ho preferito ringraziarla anticipatamente in eh, greco, signor Kiitos, pääjohtaja Draghi. Minä halusin kiittää teitä kreikan kielellä, EKOMin pääjohtaja, koska olen tietoinen siitä, että saksa ja kreikan kieli ovat tasa-arvoisia. Haluaisin palata kommenttiin, jonka esititte puheenvuoronne alussa ja joka yllätti minut. Viittasitte joustavuuteen ja uudenlaiseen joustavuuteen EKPn puolelta. Tämä yllätti minut, koska kun nyt elämme talouskriisin, rahoituskriisin aikoja, hallitukset ovat olleet hyvin tiukkoina sen suhteen, että joustavoitettaisiin Eurooppa-hankkeita. Ja jos EKP olisi joustavampi, niin siinä oikeastaan on ainut liikkuvan varamme, jos aiomme saada Euroopan jälleen eteenpäin ja kasvamaan. Saksan hallitus erityisesti on tässä eurobondikysymyksessä äärimmäisen tiukka. Mutta sehän on ollut kyllä kiinnostunut ajatuksesta sen suhteen, että saataisiin EKP lisää joustavuutta vaikkakaan ette aio tätä kommentoida, niin haluaisin kuulla, mitä tarkoittaa EKPn lisääntynyt joustavuus. Ci sia un, un, eh, da parte mia ci stata mancanza di chiarezza. mi ricordo quando ho parlato di flessibilità della Ehkä en puhunut riittävän selvästi, koskahan mainitsin tämän joustavuuden EKPn osalta. No ihan puheenvuoronne aluksi, sanoi edustaja Mauro. No minäpä katson, löytyykö se täältä. Dov'è che eh, I think it's, it must have been something Minusta tuntuu, että tässä saattaa olla jonkinlainen tulkkausongelma. Ehkä, ehkä tässä nyt jokin ymmärtin väärin, koska mielestäni en joustavuussanaa käyttänyt. Credo che l'ha usata. No, Okei, controlliamo ora. No, no, katsotaan, tarkistetaan ja palataan asiaan. Uh, we'll, we'll, we'll check that and see if we can... No, tarkistetaan kyllä ja katsotaan, voimmeko ratkaista tuon ongelman. Siirrytään seuraan SED-ryhmän kysymykseen. Oliko teillä muitakin kysymyksiä? Sallista puheenvuoron ilman mikrofonia. Well, hang on. We, we've got... We... Ei, jatketaan nyt. Ja palataan tuohon joustavuusasiaan. Kiitoksia Sharon. Minä olen ranskalainen parlamentin jäsen, mutta en sy- syytä EKPtä siitä, ettei se välittäisi kasvusta jo, ottaen huomioon että nämä epätavalliset toimet, johon pankki on ryhtynyt silläkin uhalla, että syntyy tällaista moraaliriskiä, niin kuin tässä äsken sanottiin. Todellinen keskustelu koskee strategiaa elvyttää kasvua Euroopassa tällä hetkellä. Niin kuin te sanoitte itse, tämä ei riipu vain rahapolitiikasta, vaan hyvästä poliittisesta sekoituksesta, yhdistelmästä. Ja tämä onkin tavoitteena, kun uudelleen neuvotellaan tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta, jota Ranska äh, vaatii, jos siellä valta vaihtuu 6.5. Linja, jota te näytätte puolustavan, minä määrittelisin sen eurooppalaisen varainhoitajan linjana erotuksella Keynesiin, kun hän Macmillanin komiteassa puhui, tähän kyllä tunnette taloustieteellistä kirjallisuutta, joten ymmärrätte, mistä haluan nyt puhua. Tämä valtiovarainministeriön linja tarkoittaa, että toimitaan ekspansiivisesti rahapolitiikassa ja harjoitetaan rajoittavaa politiikkaa äh, tarvittaessa nyt tätä rajoituspolitiikkaa on harjoittu vuosi ja tämä ei juurikaan ole ollut tuloksellista, koska äh, mm, suhdanteet ennustavat lamaa tai taantumaa ensi vuonna jo. Äh, tässä voidaan investoinnat tällä hetkellä ravallaan riippuvat kysynnöstä ja tämän takia luotonannon pyyntö on vähäistä, koska investointeja ei ole ja yritykset eivät luottoa pyydä. Nyt kysymys, jonka haluaisinkin tehdä, on seuraava. Riittääkö rahapolitiikka taantuman vaiheessa? Voidaanko tällä hetkellä estää, mm, poistaa tästä finanssipoliittiset mahdollisuudet? te tunnette ja viittasitte tähän äsken, tiedätte eron, jonka Keynes esitti Macmillan komiteassa toimintabudjetista, jonka pitää olla tasapainossa, ja sitten pääomatalousarvion, jossa voidaan la- ottaa lainoja, jotta voidaan rahoittaa invest- investointeja infrastruktuureihin ja toimia näin suhdanteita vastaan. Ja kysymys, jonka haluaisin teille tehdä, on seuraava. Mikä on teidän asenteenne jos va- vaaleissa muuttuu tilanne Ranskassa ja poistetaan poistetaan mm, investointimenot BKTstä Ranskassa. Kiitos. Thank you. As, as I said, I, I mean... Kiitos. Niin kuin sanoin, olen luottavainen sen suhteen, että poliittisen muutoksen toimijat löytävät yhteisen tien euron hyväksi. Ei pidä unohtaa sitä aivan erityisesti liittyen kysymykseenne, että pääomamenojen poistaminen Maastrichtin tilinpidosta. Siitähän keskusteltiin Maastrichtin eh, sopimuksen yhteydessä vuonna 1992 uudemman kerran eh, vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä. Ja molemmissa tapauksissa katsottiin, että olisi liian vaikeata ja liian epämääräistä arvioida tällaisen poissulkemisen mahdollisuutta. Tämä vain historiallisena muistutuksena tilanteesta. Tämä on tilanteen tausta. Eli katsotaan, mitä sitten prosessin toimijat tekevät. Uh, one other thing, how... Yksi toinen seikka, jonka vielä lisäisin. Sanoitte, että nyt vuoden ajan uh, finanssipolitiikka on ollut supistavaa. Mutta eihän tämä pidä paikkaansa tiettyjen maiden osalta. Meillä on tiettyjä maita, jotka edistyvät kovastikin. Ja finanssipolitiikan rajoittaminen, supistaminen alkoi oikeastaan vasta äh, syys-lokakuussa viime vuonna. Toki tiettyjen maiden suhteen olette oikeassa. Yli vuoden on tilanne ollut tällainen. Tilanne on varsin heterogeeninen. Voinko vielä vastata lisää, vaikka jo vastasin varsinaiseen kysymykseen? No niin, tulokset 2012 luototustutkimuksesta pankeille, jotka ovat juuri julkaistut ja ne ovat yleisesti myönteisiä. Standardit kolmannella neljännellä neljänneksellä viime vuodella on, suuntaus on muutettu, käännetty ja pankkien tilanne on helpompi toisella neljänneksellä. Pankit ovat raportoineet parantumisesta rahoituksen suhteen kaikissa kategorioissa, erityisesti rahamarkkinoilla ja takeissa velkatakeissa. Toisella neljänneksellä vuonna 2012 on maltillista parannusta odotettavissa. Tutkimus indikoi myös, että pankkien arvio vaikutuksista, ja tässä palaisin yhteen kysymyksistä, vaikutukset, joita on tällä velkakirjakriisillä, ovat pienentyneet. Mutta varoitan kuitenkin, että niin kuin jo totesin, vaaditaan vielä jonkin verran aikaa ennen kuin tämä sitten valuu yritysten ja kotitalousten käsityksiin ja näin ollen luottokysyntä elpyy. Nämä uutiset nyt, kun aika on tullut täyteen ja tiedot voidaan julkistaa. Kiitos oikein paljon. Tuota joustavuutta ajamme vielä takaa sitä sanamuotoa, mutta nyt siirrytään seuraavaan kysymykseen EPPn nimissä. Corinne Wortman Kohl. Yes, uh, thank you very much. No niin, kiitos oikein paljon, pääjohtaja Draghi. Ensin minä haluaisin painottaa sitä, että todella arvostan ja ihailen sitä viisasta tapaa, jolla johdatte kriisin aikana Euroopan keskuspankkia. Jatkaisin hollanniksi, koska olen hollantilainen europarlamentaarikko. Dat u gezegd hebt, eh, de Europese Centrale Bank kan niet Haluan kiinnittää erityisesti huomionne siihen, kun sanoitte, että EKP ei voi korvata jäsenvaltioiden toimia, jotka eivät saa aikaiseksi tuloksia. Tilannehan oli joulukuussa kriittisellä tasolla. Saimme aikaiseksi Sixpackin ja finanssipoliittisen sopimuksen. Vaaditaan budjettien rakenneuudistuksia, jotta päästään kasvun tielle. Nyt kuitenkaan Alankomaat ja Ranska eivät halua sitoutua tuloksen saavuttamiseen. Voitteko antaa tähän jonkinlaisen loppukaneetin? Näinä kriisin aikoina, mitä mieltä olette Ranskasta ja Alankomaista ja mitä tämä tarkoittaa keskuspankin näkökulmasta? Miten voitte toteuttaa rahapolitiikkaa tulevina vuosina euroalueella, jos jäsenvaltiot eivät ole halukkaita täyttämään konvergenssikriteerejä. Mitä tämä tarkoittaa teidän näkökulmastanne? Jos tensiot vielä, äh, jännitteet vielä pahentuvat, niin tarkoittaako tämä sitä, että vaaditaan hätärahoitusta ja veronmaksajien rahoja, mukaan luettuna Alankomaiden veronmaksajien rahoja? Mitä mieltä olette Alankomaiden ja Ranskan tilanteesta ja mitä tämä tarkoittaa teidän kannaltanne? As, uh, as I said, uh... Kuten aikaisemmin sanoin. No ensinnäkin kiitokset näistä kehuista. Kuten sanoin aikaisemmin, tämä ei ole helppo kysymys, kun siihen liittyy poliittiset tulokset, joita emme vielä tiedä, toisaalta poliittiset päätökset, joita ei vielä ole tehty. Joten minun on hyvin hankala nyt ennakoida näitä tuloksia ja päätöksiä ja sitten keitellä ajatuksia näiden noudattamusten pohjalta, mutta yleisesti kai voidaan sanoa, että euroalue tarvitsee, tai euroalueen on edelleen oltava uskottava alue hintavakauden, finanssipoliittisen vakauden ja kasvun osalta – Kaikkien toimijoiden pitäisi pitää tämän mielessä. Tämä pitäisi olla uskottava alue ajatellen hintavakautta, talouspoliittista vakautta ja kasvua. Jos nämä tekijät eivät kaikki ole kohdallaan, niin uskottavuus kärsii. Ja me kyllä joudumme tekemään paljon työtä sen eteen, että olemme luotettavia, uskottavia mun maailman silmissä. Yleensä nämä ehdot on täytetty nykykriisiä. Voidaan pitää poikkeuksena. Poikkeuksia on ollut siellä täällä, mutta yleisesti ottaen meidän on jatkettava ja vahvistettava uskottavuuttamme. Kiitos. Kiitos. SD Ymenissä Antolin. Sulle. Kiitoksia. Niin EKP EKP:n tehtävä mielestäni on siinä, että sen pitää voida reagoida ongelmiin, jotka sen pitää ratkaista EKPnä. Mikään ei kiellä sopimuksessa, että EKP on e, keskuspankki. Siinä on vain tiettyjä menettelytapoja, joita pitää noudattaa. Tästä sama uskottavuus löytyy ensinnäkin yksityisestä velasta. Yksityinen velka on erittäin tärkeä velan muoto. Se liittyy läheisesti Euroopassa euroalueeseen, pääoman liikkeisiin, rahapolitiikkaan. Usein jäsenvaltiossa on toimittu liian löysin, löysin käsin ja on ollut vaikea saada aikaan kilpailua ähm, vaihtokurssien kautta. Velka on nyt tavallaan, se on Euroopan ulottuvuus, kun ajatellaan tätä finanssipuolta sopimusta, se on olemassa, jota jäsenvaltiot seuraisivat sääntöjen mielestä, niin tässä, tämä on siis finanssipoliittinen sopimus. Ja nyt kun Euroopan valvova elin, niin sen pitäisi myös pystyä vastaamaan näihin ongelmiin, jotka liittyvät rahoituskriisin ratkaisuun. Tämä, liittyy, tämä on usein riskin kaltainen kysymys. Te puhuitte finanssitransaktioverosta ja pääoman houkuttavuudesta, mutta minkä takia rahoitusala, miksi sen pitäisi olla paremmassa asemassa kuin tuottava teollisuus, tuotantoteollisuus ja kuluttajat? Tämä on vähän sattumanvarainen määritelmä ja pitäisi kansalaiset, kuluttajat ja teollisuudet ansaitsevat parempaa Euroopassa, eikä he pitäisi alistaa vain rahamarkkinoiden vallalle. Kiitos. Think that, um... Mielestäni olette oikeassa. Meillä on finanssipoliittinen sopimus tällä hetkellä – mikä eniten nyt mielessäni on, että saadaan tällainen vastaava sopimus kasvusta. Tämä pitää saada aikaan. Sitä ennakoitiin jo tällä Sixpack kuuden säädöksen talouspaketilla. Ja nyt meidän pitää palata takaisin ja saada tästä tällainen uusi sopimus. Tämä on tärkeä kysymys yksityisestä velasta. Mielestäni, ja tähän jo viittasin alun perin, mitä nyt todellakin tarvitsemme on sitä, että siirrymme pois rahoitusval- tai siirrymme aikaan rahoitusvalvontaa Euroopan tasolla. Mielestäni se on yksi lisälähde sirpaloituneisuudelle nimittäin. Että ne, on olemassa näitä erilaisia tapoja, joilla kansalliset pankkivalvojat tai muut valvojat soveltavat yhteisiä sääntöjä. Mitä tulee pankkijärjestelmän veroetuuksiin ja en keskittyisi mihin yksittäisen veroon. Olen samaa mieltä, että ei pitäisi olla mitään etua millään alalla, mutta tämä yhtäläinen kohtelu voidaan saavuttaa eri tavoin erilaisella verotuksella ja erilaisilla veroilla, jotka vaikuttavat eri tavoin. Ei välttämättä ole kyse yhdestä erityisestä verosta, mutta olen samaa mieltä, ei pitäisi olla mit minkäänlaista suosituimmuuskohtelua koskien pankkisektoria ja yleensäkin rahoitusteollisuutta, rahamarkkinaa teollisuutta. Kiitos EPP. Seuraavana. Kiitos pääjohtaja Draghi ja tervetuloa. Olen vaikuttunut siitä, mitä tänään sanoitte tilanteen selviämistä pankkisektorilla tulevaisuudesta ja myös tästä kasvusopimuksesta. En välttämättä odota vastausta, mutta kyllä meidän täytyy tämä säästöpuhe lopettaa. Minä olen osallistunut Irlannin kansanäänestykseen äänestyksiin kyllä puolella ja olen ollut parlamentin jäsenenä. Ja Euroopan unioni on ottanut IMFn roolin omakseen. Siellä ei ole juuri empatiaa löytynyt. Meidän täytyy ymmärtää tämä. Miksi säästöjä? Mikä on leikkausten tarkoitus? Tämän täytyy kuulla sanastoon. Me pitää puhua enemmän tulevaisuudesta, toivosta, työpaikoista. Nyt säästöt saavat riittää. Sitä on kuultu jo tarpeeksi. Empatiaa pitäisi löytyä enemmän. Irlannissa esille ovat nousseet kaksi kysymystä, kassavirta ja luottavaisuus, luottamus ulkomaiset sijoitukset ovat lisääntyneet, luottavaisuus lisääntyy, mutta kassavirta on edelleenkin ongelma. Velkaantuneisuusaste on lisääntynyt ja yksityinen velka on nyt otettu julkisiin taseisiin. Maksut lisääntyvät. Tämä kysymys liittyy kassavirtaan. Oletatteko, että Irlannissa näissä olosuhteissa voimme pitää kiinni sitoumuksistamme. Eikö nyt pitäisi antaa mahdollisuus katsoa asioita pitemmällä aikavälillä niin, että tämä kassavirtakysymys ja luottamuskysymys saadaan ratkaistua ja päästään kasvun tielle takaisin. Kiitos. What we've seen in Ireland, uh... Se, mitä me olemme Irlannissa nähneet, on se, että ohjelma halutaan täytäntöön panna. Ja nyt on pyritty todella julkisen talouden vakauttamiseen Irlannissa ja on jatkettu rahapolitiikan sektorin uudistuksia. Haasteita on edelleen ja Irlannin pankkisektorin rakenneuudistukset on saatettava päätökseen – pankkien taseita on vahvistettava ja erityisesti Irlannin on saatava jälleen hyvä pääsy markkinoille. Spesifisemmin teidän kysymykseenne, aikooko EKP tehdä jotain niille sopimusehdoille, jotka ovat nyt olemassa? Vastaus on ei. Sopimusehdot ovat sopimusehtoja, ne ovat nyt voimassa, me olemme lähteneet tiettyihin toimiin ja me pohdimme näitä kysymyksiä edelleen. Mutta tällä hetkellä nämä ovat sopimusehtomme. Kiitos. Thank you, no. Kiitos. S ja D ryhmän Petä Simon. Puheenjohtaja Raagi. Pääjohtaja Raagi. Target kakkosesta syntyy vaatimuksia keskuspankilta Saksasta 12 prosenttia kasvua, 616 miljardia nyt kaiken kaikkiaan. Noin kaksi kertaa budjetti, liittovaltion budjetti, luku, joka aiheuttaa huolta joillekin tällä hetkellä Saksassa. Tietenkin on nähtävä vaikutuksia yhteisen euroalueen toimista, mutta toisaalta – Jotkut ovat jo kuukausia puhuneet siitä, että tämä epätasapaino osoittaa riskien kasvavan euroalueella. Esimerkiksi saksalainen professori viime viikolla on ollut sitä mieltä, että voidaan valittaa Euro- anteeksi, Saksan keskuspankin toimista. Nämä target kakkosen epätasapainot. Onko tässä kyse teknisistä yksityiskohdista vai voiko tässä olla kyse lisäongelmista, joita on euroalueella luvassa? Kiitos. Thank you. Uh, no, I think that tar- Kiitoksia. Ei, target kaksi. Taset ovat normaali piirre maksujärjestelmässä Periaatteessa ne heijastelevat pankkien välistä rajat ylittäviä maksurahavirtoja normaalissa oloissa. Me emme näkisi näin korkeita taseita, jotka puoltavat, ovat yhden, maa, yhden maalle suotuisia ja suurin osa muista maista on sitten velallisia tälle kyseiselle maalle. Joten Target 2 taseet ovat oireita pohjalla olevista olosuhteista. Meidän ei pitäisi tarttua vain yhtenä sen, koska tämä kuuluu olisena osana maksujärjestelmämme, mutta meidän pitäisi tarttua tiukasti taustalla olevaan varsinaiseen sairauteen, ja tämä sairaus liittyy tai tauti liittyy eri, eri asteiseen kilpailukykyyn eri maissa. Eri asteinen pääsy rahoitusmarkkinoille eri maiden kesken ja näin ollen finanssipoliittinen kestävyys ja kasvu myös eroavat eri maissa. Ei pidä unohtaa sitäkään, että vielä viisi vuotta sitten nämä taseet, niistä ei kannata olla edes huolissaan, mitä ei ollut mitään syytä. Me tulemme näkemään, että jos julkisen talouden vahvistaminen toteutuu velkaisissa maissa, jos kasvua saadaan aikaan, jos kilpailukyky uudelleen voittaa alas, silloin nämä target kaksi taseet, tai pikemminkin tasapaino tai epätasapaino, no, epätasapaino target kakkosta häviää. Tämä on tilanne. Ja suoraan sanottuna, kun ajatellaan näitä riskialttiita, alttiina velallisille ei ole oikea tapa ajatella, koska me olemme unioni ja me olemme kaikki yhdessä. Maksujärjestelmässä eri osapuolet eivät ole suuremmassa riskissä, jos ne pysyvät yhdessä. Kiitos. Thank you. Uh, now... Kiitos. EPP-nimissä Markus Ferber. Kiitos paljon pääjohtaja Draghi. Johdannossanne puhuitte läheisemmästä yhteistyöstä euroalueen talouspolitiikassa. Nythän on kuitenkin niin, että joissain jäsenvaltioissakin on paljon taloudellista ja sosiaalista eroavaisuutta, vaikka jäsenvaltioissa on yhteinen politiikka Belgian pohjois- ja eteläosan Italian pohjois- ja eteläosan Espanjassa eri alueiden välillä, Unkari, länsi ja itäinen osa ja niin edelleen, mutta nyt ei ole oikein tällaisia vakauttavia tekijöitä, joita tarvittaisiin, jotta nämä eroavaisuudet saataisiin tasattua. Te puhuitte suuremmasta yhteistyöstä talouspolitiikassa. Haluaisitteko myös vahvistaa tai eurooppalaistaa myöskin näitä talouden vakauttajia. Miten tämä tulisi ymmärtää? Kiitos. Thank you. The, uh... Kiitos. Minun lausuntoni pitäisi ymmärtää siinä mielessä, minähän sanoin usean kertaan, että me olemme unionissa ja meidän on mentävä eteenpäin. Meillä on oltava tie, päämäärä ja on selitettävä, mitkä ehdot on asetettava ennen kuin pääsemme eteenpäin. Yksi ehto varmasti on se, että emme voi lähteä tällaisesta äh, tulonsiirtounionista liikkeelle. Ihmisten pitää pystyä seisomaan omilla jaloillaan. Tähän minä viittasin, kun sanoin, että pitää hyvin pystyä selittämään, mitkä ovat ne ehdot, jotka on asetettava. On myös antava, annettava se käsitys, on saatava ihmiset ymmärtävät, että me menemme eteenpäin. Tilanne ja järjestelmä ei ole staattinen. Tästä minä olen vakuuttunut, olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi eh, tästä asiasta nykyisissä olosuhteissa. Meidän täytyy saada ihmiset ymmärtämään, että liikettä tapahtuu. Menemme eteenpäin. Kynaho. Kiitos, Kynna Högmark. Thank you very much, Madam Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olisin samaa mieltä Ulle Smithin ruotsalaisen kollegani kanssa siitä, että finanssitransaktiovero on hyvin outo tapa lähteä ampumaan itseään maan jalkaan nyt on sanottava, että jos yksi asia on Euroopan taloudessa nähty, niin se on se, että taloutta ja kasvua ei saada tuettua puuttumalla vajeisiin sinänsä. Jos katsotaan taloutta tällä hetkellä, voidaan sanoa, että tämä vaje oikeastaan stimuloisi taloutta. Jos se näin olisi, niin velka ei olisi mikään ongelma ollenkaan. Eli tämä ajatus on nyt muistettava, Some sort of bailout, and it's also meant to... LTRoista siis, niiden pitäisi helpottaa jotenkin vajan rahoittamista, mutta kuten sanoitte, kyse on siitä, että ostetaan aikaa. Kyse ei siitä, että ostetaanko aikaa vai ei, mutta miten aikaa käytetään. Tästä ajan ostamisesta syntyy tietenkin kustannuksia. Kustannushyötyanalyysiä siis tarvitaan olemmeko tilanteessa jotenkin nyt paremmassa asemassa, kun velat, vajeet lisäävät taakkaa, hankaloittavat rakenneuudistuksia. Näettekö, että aika on nyt käytetty kilpailukyvyn vahvistamiseen ja rakenneongelmien ratkaisemiseen? Ja onko tämä helpottanut meidän mahdollisuuksiamme puuttua valtaviin epätasapainoihin talouksissamme, koska tämä on nyt se aito testi, joka liittyy pitkäaikaisiin rahoitusoperaatioihin ja siihen, kannattiko niihin lähteä vai ei. No, I think, I think I would agree with all... Mielestäni olisin samaa mieltä kaikesta, mitä sanoit, sanoitte. Luonnollisesti on vaikea osoittaa, mutta voitaisiin siis tälläkin kysymys. Ne maat, voivatko pankit ja maat tällä hetkellä olla paremmassa tilanteessa korjata budjettiongelmia, kasvukysymyksiä, rakenteellisia ongelmiaan ja pääoma-asemiaan äh, pankeissa, jos mitään pidempiaikaista rahoitusoperaatiota ei olisi tapahtunut isossa rahoituskriisissä. Ja vastaus, jonka annoimme silloin, kun päätimme ryhtyä näihin operaatioihin, oli ei. Kun on rahoituskriisi, pankkien romahdustilanne, se ei luo parempaa tilannetta sille, että voidaan tarttua eri ongelmiin. Tämä ei koske maita eikä myöskään pankkeja. Ja näin meidän pitää tätä arvioida, mutta tietysti nyt pallo on täysin hallitusten ja pankkien kentässä. Niiden pitää nyt tällä kertaa sitä palloa käyttää ja antaa todisteita, ja niin ne tekevätkin. Niin kuin alussa sanoin, hallitukset ja pankit ovat antamassa joitakin todistemerkkejä siitä, että todellakin käyttävät tätä aikaa tuottavalla tavalla omissa tehtävissään kukin tietenkin. Ja meidän pitää jatkossakin saada näyttöä näistä todisteista ja pian tämä näkyykin siinä, jatkuuko tämä operaatio ja toiminta. Mutta jos minun pitää arvioida LTRO-operaatiota, niin puhuisin tällaisella, tällaisen vastakkaisen kysymyksen asettelun kann- kautta. Paljon kiitoksia. Viimeinen kysymys. Jean-Paul Gosses. Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja. Ei ollut oletettua, että käytän puheenvuoron, mutta tässä nyt slotti minullekin tarjoutui. Oh, niin, mikrofoni on kyllä päällä. Ai, se olikin toinen mikrofoni. Ei ollut ohjelmassa, että puhun, mutta tässä nyt toimin tilanteen mukaisella tapalla, niin, niin kuin joskus tekin joudutte toimimaan vähän palomiehenä. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja esitän teille keskeisen kysymyksen keskustelussa ja vaalikeskustelussa tietyissä jäsenvaltioissa kasvu, kilpailukyky, säästöt, nämä sanat toistuvat jatkuvasti. Mutta kansalaisethan vaativat ja kysyvät sitä, miten pääsemme kasvuun, parempaan kilpailukykyyn, miten saamme vähemmän säästöjä. Ja näihin kysymyksiin ei ole mitään konkreettisia vastauksia. Aina vaan sama keskustelu. Paljon on tehty, mutta kansalainen aivan ilmiselvästi ei näe näitä tuloksia. Kun katsomme tutkimustuloksia, niin tämä tulee selvästi esille. Eli miten konkreettisesti päästäisiin näiden kauniitten sanojen taakse? Saataisiin tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Well, I wish I would know the answer. No, toivon, että tietäisin vastauksen tuohon. Me Kyllä. Nyt yhdessä olemme hyvällä tiellä. Elämme luultavasti prosessimme hankalinta vaihetta. Säästö. Anteeksi, että puhun tästä, mutta olette ihan oikeassa tuosta säästösanan käytöstä, mutta julkisen talouden vakauttaminen on projekti, johon on lähdetty ja nyt tavalla syntyy tilanne, josta vähitellen lähdemme näkemään hyötyjä. Hyötyä ei ole niinkään vielä nähty, mutta me ymmärrämme kuitenkin, että meidän on jatkettava tällä tiellä. Rakenneuudistukset ovat omanlaisia listojaan jokaisessa maassa. Ei voida ajatella samaa listaa kaikkiin maihin, mutta rakenneuudistuksissa on tietenkin erilaisia intressejä ja muutenhan näihin olisi lähdetty näihin uudistuksiin jo aikaisemmin. Eli näin tavalla muutetaan hyvin perinpohjaisesti yhteiskuntaa, jossa elämme. Ja tämä johtaa jo ongelmiin. Eli me olemme nyt juuri ylittämässä tässä virtaa ja me olemme keskivaiheessa nyt. Eli meidän on jatkettava. EKPn on luotava sellaiset olosuhteet, jotka ovat tälle prosessille mahdollisimman suotuisat. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. No, Tieri halusi ilmeisesti pyytää puheenvuoron Annan hänelle mahdollisuuden teidän maan miehenne mielellään esittää kysymyksen. Eh, Minullekin tarjoutui puheenjohtaja tässä slotti osallistua keskusteluun. Haluaisin puuttua kysymykseen, varsin täsmälliseen kysymykseen, johon te viittasitte. Kun ajattelemme likviditeettiä, niin ongelmanahan tässä on kysyntä. Ongelma todella on kysyntäpuolella. Näissä olosuhteissa miten rakenne rahastot voisivat auttaa meitä siinä, että me joudu tähän noidan kehään ja joudu taantumaan ja jopa sitten täyteen lamaan. Ymmärrän, että teillä on EKPllä tietyt tarkasti määritellyt tehtävät, jotka ovat varsin rajallisia luonteeltaan. Mutta ettekö kuitenkin katso, että tehokas rahapolitiikka, talouspolitiikka ja rakenneuudistukset eivät riitä kun otamme huomioon nämä taantumapaineet ja jopa lama-riskin. Kyse on investoinneista. Eikö pitäisi stimuloida investointeja? Lupo non verrà non, non viene so. No, me emme saa aikaan kasvua ainoastaan rakenneuudistusten kautta, vaan, ainoastaan, vaan myös sitä kautta, että globaali kysyntä kasvaa. Ja se on pysynyt melko vakaalla tasolla. Vientimme kasvaa nyt siihen voidaan laskea mukaan euro. Korkotasot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Teknisesti negatiivisia ovat olleet jo jonkin aikaa. Kuten juuri sanottiin, jos uskotaan, että kysyntää voidaan kasvattaa vajeen kasvattamisen kautta, niin vajeet ovat nyt niin suuria, että miten voi olla, että meillä ei ole enemmän kysyntää. Muutama vuosi sitten meillä oli maita, joissa oli korkeita ja alhaisia, suuria pieniä vajeita, korkeita ja alhaisia korkotasoja. Mutta nyt oikeastaan riippumatta siitä, mitkä olosuhteet olivat, niin kysyntä on jämähtänyt. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kasvun tien on oltava toisaalla ja Tätä meidän on tutkittava ennen kuin voimme sanoa, että meidän pitää lähteä toimimaan finanssipolitiikan alalla. Koska, kuten sanoin, ei tässä ole kyse nyt yhdestä vuodesta. Voidaan ajatella, että voidaan ajaa tiettyä finanssipolitiikkaa tai rahapolitiikkaa ja että kasvua ei ole ollut tietyn vuoden aikana, vaan tämä on nyt prosessi, joka on vienyt vuosia, 10-15 vuotta, joissa näistä maista kaikenlaista politiikkaa on ajettu, mutta kasvua ei kuitenkaan ole saatu ajakaiseksi. Tähän kysymykseen meidän tulisi nyt keskittyä. Tämän sanottua, niin eläkenne uudistusten kauttakaan yksistään päästä kasvuun. Jotkut uudistukset kyllä tukevat lyhyen aikavälin kasvua, mutta me tarvitsemme totta kai sellaisia uudistuksia, joilla saadaan kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. No, jotkut näistä tekevätkin, koska yhteiskunta muuttuu tietyllä tapaa, tietenkin eri tavalla maasta toiseen. Mutta toinen asia, joka voisi muuttua, on se, että on ihan selvää, että suuri osa nykykriisiä syntyi siksi, että lähdettiin hyvin riskialttiiseen sijoittamiseen. Ja tämä on johtanut siihen, että jotkut eivät halua enää sijoittaa. Nyt on huolehdittava siitä, että sijoittajat ovat valmiimpia ottamaan riskejä. Ei yhtä paljon kuin aikaisemmin, mutta jonkinlaisia riskejä. Kuitenkin näin meidän on luotava ilmapiiri, joka suosii sijoituksia, joka luo luottamusta luottamuksen tunteen, niin että luotetaan siihen, että toimielimet ovat uskottavia ja silloin varmasti enemmän halukkuutta ottaa riskiä myös. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Aina on todella viihdyttävää, että te olette täällä. Me saamme paljon tietoa teiltä. Muistaakseni täällä on yleensäkin esitetty kritiikkiä ja sitten vähitellen kuitenkin myös tunnustetaan, kuinka vaikeasta työstä on kyse ja loppujen lopuksi ehkä saadaan kaikenlaisia tunnustuksia. Mutta te joka tapauksessa astuitte virkaanne hyvin hankalana aikana. Joten todellinen tulikaste teille ja minusta tuntuu, että te kyllä olette selvinneet hyvin niistä toimista, jotka oli toteutettava. Minä poistun hetkeksi puheenjohtajan paikalta seuraavan osion aikana, kun minulla on toinen kokous, mutta muistuttaisin jäseniä siitä, että tänään iltapäivän äänestyksistä meidän on nimettävä jäsen, joka edustaa Euroopan parlamenttia – tilastotieteen komitean neuvonantajan asemaan. Minut asetettiin tähän tehtävän vuonna 2008, kun aktiivisesti olin esittelijänä tilastoasioissa, mutta minä olen luopunut tuosta tehtävästä, kun puheenjohtajan tehtäviä on niin paljon. Edward Sikluna on tässä nyt ehdolla tähän tehtävään. Koordinaattorit ovat hänet nimenneet ja Iltapäivällä muodollisesti äänestämme ja sitten äänestyksen tulos kerrotaan puheenjohtajakokoukseen, joka tekee lopullisen päätöksen. Tuo oli yksi asia tiedoksi liittyen tämän iltapäivän äänestyksiin. Niille, jotka eivät olleet viime kaudella, kun tämä virka ensimmäistä kertaa asetettiin ja minut nimettiin siihen. Nyt puheenjohtajuus siirtyi itse asiassa Edward Sikluunalle joka on aamupäivän loppuun puheenjohtajana. Kiitos paljon. Um, we can go ahead with... Me voimme jatkaa nyt seuraavan osion kokoustamme ennen kuin esittelen herra Konstanssian. Minulla taitaa olla yksi ilmoitusasia. There is an open coordinators meeting. Uh, Koordinaattoreiden kokous, avoin kokous, johon osallistuu FCN edustaja Thomas Weiser tiistaina 8. toukokuuta kello 14-15. Erityisesti EFCllä on keskeinen rooli – taloudellisen alijäämän menettelyissä. Ja tämä on keskustelu, joka mahdollistaa jäsenille keskustelun asian tilasta. Ja voidaan puhua myös aikatauluista, joilla korjataan liiallista alijäämää. Näin. Seuraavana siis keskustelu ja esitys ekp varapuheenjohtaja Konstansiolta. Hän esittelee Euroopan keskuspankin vuosikertomuksen viime vuodelta. EKP kertoo rapolitiikasta ja palaa EKPn toimiin. Pankilan toimiin rahoitusvakauteen EUn kansainväliseen suhteeseen ja tilanpitokysymyksiin. Meillä on keskustelu ilman puhujalistaa. Koordinaattorille kerrotaan, että puheenjohtaja käyttää koordinaattoreita kysymään ensikysymyksiä tämän alustuksen jälkeen. Herra Konstanssia, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat talous- ja valiokunnan jäsenet. On suuri ilo olla täällä jälleen esittämässä teille Euroopan keskuspankin vuosikertomus vuodelta 2011 viime vuodelta. Se on ydin osa tilivelvollisuuden osoitustamme Euroopan parlamentin suuntaan. Ensinnä lyhyesti tulen käymään läpi talous- ja rahapoliittista kehitystä viime vuoden aikana ja selitän meidän rahapoliittisia päätöksiämme. Sitten käsittelen tämänhetkisiä finanssipoliittisia haasteita euroalueella ja edistystä, jota saatu aikaan, että voidaan vahvistaa EUn talouspolitiikan ohjauspuitteita. Lopuksi haluaisin käsitellä kysymykset, jotka liittyvät rahoitusvakauteen ja sääntelyyn teidän valiokuntannehan käsittelee näitä kysymyksiä varsin laajasti. Ennen kuin näin teen, haluaisin korostaa tärkeää tapahtumaa vuonna 2011 euroalueen laajentuminen sen 17 jäseneen Viron ei ole parempaa tapaa osoittaa, kuinka tärkeä rooli laajemmassa Euroopan integraatioprosessissa euroalueella on, joka on avoin niille maille ja talouksille, jotka täysin täyttävät eh, jäsenyyskriteerit vakuuttavalla kestävällä tavalla. 2011 edelleenkin oli poikkeuksellinen vuosi. EKP joutui aika haastavien tehtävien eteen taloudellisesti ja rahoituksellisesti ajatellen. Aikaisemmin alkuvaiheessa vuotta talouden elpyminen euroalueella jatkui, sitä tuki globaali kasvu ja vahvistunut kotimainen kysyntä pääinflaatio nousi huomattavasti 2011 alkuvaiheessa johtuen energian hinnasta ja hyödykkeiden hintojen nousuista. Ja inflaation nousuriski siirtyi ylöspäin tässä vaiheessa, jotta säilytetään hintavakaus ja voidaan pitää inflaatio-odotteet tiukasti ankkuroituina euroalueella. ekp e neuvosto nosti ohjauskorkoa huhtikuussa ja heinäkuussa 25 peruspisteellä kummassakin tapauksessa sen jälkeen, kun korot olivat olleet erittäin alhaisella tasolla lähes kaksi vuotta. Sitten heinäkuun puolesta vasta eteenpäin kuitenkin jännitteet rahoitusmarkkinoilla uudestaan tiivistyivät johtuen erityisesti markkinaosallistujien huolesta siihen suhteen, miten julkinen talous kehittyy useissa euroalueen maissa. Tämä tiukentunut tiukentuneet rah, rahamarkkinaehdot ja nopeasti heikkenevä talouden luottamus yhdessä alemman globaalin kysynnän kanssa haittasi euroalueen talousta toimintaa toisella puoliskolla 2011 rahoitusmarkkinat ja korkea epävarmuus johtuen taseen pienenemispainesta pankeissa vaikutti ka- rahamäärän kasvuun, joka vähensi, väheni absoluuttisesti vuoden loppuun men- loppua kohti. Kun tätä, tämä otettiin huomioon tilanteen muutos, huomioon ottaen EKPn neuvosto vähensi korkoa 50 peruspisteellä yhteensä ja sitten korot ovat pysyneet historiallisen alhaisella tasolla yhdessä prosentissa. Rahoitusmarkkinajännitteet kielteisesti vaikuttavat rahapoliittiseen siirtomekanismiin. EKP-neuvosto myös hyväksyi joukon epätavanomaisia rahapoliittisia toimenpiteitä lokakuussa, anteeksi, elokuussa 2011 siitä eteenpäin näihin liittyi se, että uudelleen otettiin käyttöön velkapaperiohjelma, aloitettiin toinen katettu joukkolainan osto-ohjelma ja toimenpiteet, joilla annetaan likviditeettiä ulkomaan valuutassa. Lisäksi eurojärjestelmä päätti säilyttää kiinteällä korolla täysimääräisen rahanjaon kaikissa ra- rahoitusoperaatioissa ainakin kesäkuuhun 20, saakka. Joulukuussa EKPn neuvosto hyväksyi lisää uudestaan tehostettua luotonantotukea, jotta voitiin ja palattiin pitkäaikaisen rahoitukseen kolmen vuoden maturiteetilla, lisättiin vakuutuksien saatavuutta ja vähennettiin varantosuhdetta yhteen prosenttiin. Päätavoitteena näissä toimissa oli tarttua lyhyen aikavälin rahoitustarpeisiin euroalueen pankkisektorilla, jotta voitaisiin lieventää vaikutukset syntyy rahoitusmarkkinavaikeuksista luotonannossa talouksille ja yrityksille. Kriisi on näyttänyt, että kun pyritään varmistamaan terve julkinen talous, tämä on ennakkoedellytys makrotaloudelliselle ja rahoitus, rahoitusvakaudelle samoin kuin äh, rahaunionin hyvälle toiminnalle ja kun vastattu, on vastuus val, valtion velkakriisin negatiivisiin kerrannaisvaikutuksiin, jotta saadaan aikaan luottamusta. Useat euroalueen maat mukaan lukien kaikkein eniten kärsineet alkoivat toteuttaa julkisen talouden vahvistamista ja rakenneuudistuksia ja vahvensivat budjettiasemia 2011 niin kokonais yleinen hallituksen alijäämä euroalueella laski huomattavasti 6,2 prosentista suhteessa BKT 2010 4,1 prosenttiin suhteessa BKT 2011. Tämä vähennys budjettialijäämässä keskimääräisesti johtui julkisen talouden vahvistustoimilla, erityisesti leikkaukset hallitusten investoinnissa ja työllisyydessä, samoin lisääntyi epäsuorien verojen lasku nousut ja samoin tuloja saatiin enemmän ja näin pystyttiin toimimaan suhdanne myötäisemmällä tavalla. Päätavoite euroalueella oli, että tuotot, tuottoerot vaihtelevat erityisesti johtuen markkina, markkinoiden näkemyksestä eri maiden suhteen. Keskuspankkien toiminta antaa vahvistaa likviditeettiä globaalilla rahoitus järjestelmässä edelleenkin vähensi jännitteitä valtion velkamarkkinoilla. Euroalueen yhteydessä muut toimenpiteet pyrkivät myös vähentämään näitä jännitteitä viittaan siihen, että otetaan uudestaan käyttöön SMP-velkapaperiohjelma elokuussa 2011 euroalueen huippukokous joulukuussa 9. päivä. Tämä johti siihen, että hyväksyttiin finanssipoliittinen sopimus ja lopulta EKP päätti laskea ohjaus, ohjauskorkoja ja järjesti kaksi kolme, kolme vuotista pitkän aikavälin rahoitusta. Lopuksi saat saatiin, vahvistettiin talouspolitiikan ohjauspuitteita emussa koskien niin kriisin ennaltaehkäisyä kuin kriisin ratkaisuakin. EU-säännöt, jotka johtavat sitä, miten täytäntöön pannaan kansallista finanssipolitiikkaa, niitä on vahvistettu. Samoin jäsenvaltion rakenteita on vahvistettu uusi makrotaloudellinen valvontapuitteisto on luotu, uudet säädökset jotka ovat mukana EUn finans, finanssipoliittisessa hallinnossa, ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan kuitenkin. Ongelmat liittyvät näihin yksityiskohtiin, kun kaikkia tätä täytäntöön pannaan. Nyt tarvitaan kunnollista täytäntöönpanoa siis. Aivan erityisesti 2011 Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa pitäisi käyttää siihen, että kurinalaisesti toteutetaan finanssipoliittista valvontaa ja makroista valvontaa EKPlla on tärkeä rooli kriisihallintopuitteissa. Yhdessä komission ja IMFn kanssa EKVn henkilökunta ryhtyy kurinalaiseen velan kestävyysanalyysiin jäsenvaltioista, jotka vaativat rahoitusapua EVMstä, vakausmekanismista EKP on mukana myös ohjelmien suunnittelussa ja valvonnassa. ERVV ja EVM-interventiot jälkijoukkolainamarkkinoilla toteutetaan EKBn analyysin pohjalta, jossa tunnistetaan se, että on olemassa poikkeuksellisia raha, rahoitusmarkkinaolosuhteita ja riski, joka koskee rahoitusvakautta. EKP on tyytyväinen euroryhmän hiljattaisen päätökseen lisätä euroalueen palomuuria noin 800 miljardin kuitenkin puhuisin nyt aivan selkeästi erästä asiasta. Mikään palomuuri ei ole tarpeeksi iso tai korkea korvatakseen vaadittua finanssipoliittista ja rakenteellista uudistusta euroalueen jäsenvaltioissa mitä tulee jatkuvaan rahoitussääntelyuudistukseen. EU on ryhtynyt tärkeisiin toimiin viime vuonna. Haluaisin korostaa kolmea eri aluetta. Ensinnäkin pankkisääntelystä kun, otet, kun tulee voimaan neljäs pääomavaatimusdirektiivi ja siihen liittyvä CRR-direktiivi, EU tulee olemaan ensimmäisten joukossa, jotka toteuttavat Basel 3 puitteistoa. Tämä on kulmakive, että voidaan kehittää rahoitusvakautta ja vahvistaa sitä. Tätä direktiota ollaan viemässä nyt loppuunsa ja haluaisimme mainita, että EKP täysin tukee sitä, että luodaan yhtenäiset eurooppalaiset säännöt rahoituslaitoksille Euroopassa. Näin lievennetään erilaisia kielteisiä vaikutuksia, esimerkiksi eh, kilpailun vääristymiä samanaikaisesti kuitenkin annetaan tiettyä joustoa kansallisella tasolla jäsenvaltioiden harjoittaa tiukempaa vakavaraisuuspolitiikkaa, jos systeemisiä riskejä syntyisi. Tätä tarkoitusta varten on tärkeää, että jäsenvaltiot pystyvät väliaikaisesti tiukentamaan Siis silloin, kun näitä erityisiä riskejä vieläkin on, määrällistä suhdetta ja rajoituksia, jotka koskevat joitakin vakavaraisuuspoliittisia välineitä, vaikkakin jätetään määritelmät sikseen ja näin voidaan suojella yhtäläisiä sääntöjä. EKP pitää hyvänä, että tähän luetteloon otetaan mukaan välineitä, joita viranomaisilla kansallisella on, pääomasuhde, riskialtistus, likviditeettisuhteet ja velkasuhdeaste, niin kuin on ilmaistu lausunnossa, jonka, mielipiteessä jonka, tai julkilausumassa, jonka olemme julkistaneet. Tämä saatavuus erilaista makrotaloudellisista vakavaraisuusvälineistä on aivan erityisen tärkeä euroalueella, missä yksi ainoa rahapolitiikka keskittyy keskiarvooloihin ja jäsenvaltiot eivät näin voi käyttää rahapoliittisia välineitä välttääkseen erityisiä erityistä liiallista riskejä, joka liittyy luotonantoon tai vääristää omaisuuden hintoja. Minä toivon, että EU-toimivälineet pystyvät saavuttamaan sopimuksen näistä ja muista kysymyksistä tämän vuoden kesän mennessä. Nyt haluaisin siirtyä siihen, miten on uudistettu EUn puitteita arvopaperien johdannaissääntelyssä. Tähän saatiin uutta vauhtia viime vuonna. EKP pitää tervetulleena tuoretta sopua Emiristä, jossa täydentöön pannaan G20-mandaatti, jotta voidaan vahvistaa turvallisuutta OTC-johdannaismarkkinoilla ja kestävyyttä ja saadaan yhteiset EU-säännöt keskusvastapuolille ja kauppatietorekistereille. Me seuraamme tarkkaan potentiaalista riskiä keskuspankin riippumattomuudelle, jota saattaa syntyä tulevista CCP-keskusvastapuolen mistä keskuspankin likviditeetille. Lisäksi on puututtava valvontakysymyksiin kauppatietorekisterien yhteydessä, jos yhteistyötä ei tehdä keskuspankkien kanssa kauppatietorekistereistä Emirin yllä. EKP pitää myöskin hyvänä rahoitusvälineiden markkinadirektiiviä ja tukee tavoitetta, joka on komission ehdotuksessa luottoluokituslaitoksista että vähennetään riippuvuutta luottoluokituksista on hyvin tärkeä. Eurojärjestelmä itse ei mekanisesti turvaudu näihin arvioihin, koska se ymmärtää, mitä rajoituksia näissä metodologioissa on. Kuitenkin lisäisin tiukan varoituksen sanan siinä, että oikeudellisesti rajoitettaisiin luokitusten käyttöä EKPssä, kun tehdään työtä vakuuksien kanssa. Sopimuksessa EKPlle annetaan eksklusiivinen toimivalta riippumattomasti päättää oloista, joissa luottotoimiin lähdetään. Nämä sääntelyaloitteet, joilla halutaan vahvistaa yhtenäisiä rahoitusmarkkinoita, saavat tuekseen tärkeän eurojärjestelmän hankkeen Target 2 Securities hankkeen joka luo IT-alustan arvopaperien selvitystä varten. Tämän alustan kehittäminen on oikealla tiellä ja käyttöön se saadaan otettua luultavasti 2015 kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen. Arvopaperikeskukset on, keskuksia on nyt pyydetty allekirjoittamaan viimeistään kesäkuussa sitova oikeudellinen sopimus osallistumisesta T2S. Tämä on merkittävä virstanpylväs tässä hankkeessa yhdistettynä uuteen lainsäädäntöön CSDstä, CCPstä ja myöskin MIFIDistä. T2S on luomassa myös operationaaliset puitteet, jossa voidaan tukea kilpailua. Kun siirrytään kriisinhallintaan, me täysin tuemme komission aloitetta luoda eu pankkien elpymis- ja kriisiratkaisupuitteita, joissa voidaan vastata nykyesteisiin tehokkaalle kriisien hallinnolle rajat ylittäville eu rahoituslaitoksille. Jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi olla monenlaisia välineitä, elpymys- ja kriisiratkaisusuunnitelmat, omaisuuserien erottelu ja niin edelleen. Mitä erityisesti tulee näihin bail-in kysymyksiin, tarvitaan oikea tasapaino sen välillä, että noudatetaan kansainvälisiä standardeja eli G20 hyväksymiä perussääntöjä. Ja samalla on tämä ei toivotut kielteiset vaikutukset pankkien rahoituksen ajatellen nykymarkkinaoloja. Tässä mielessä sellaiset päätökset, joita tehdään tällaisista arvopapereista, joita voidaan käyttää Beilin tilanteessa, voidaan nyt mielestämme lykätä muutaman vuoden ajan. Samalla se, että tällaisia välineitä olisi laskettava liikkeeseen. Tämä oikeus pitää hoitaa relevanttien laitosten osalta kansallisella ja Euroopan tasolla, koska pienemmillä laitoksilla olisi vaikeuksia asettaa tällaisia, laskea tällaisia arvopapereita liikkeelle markkinoille. Systeemisille ö, instituutioille tämä on kuitenkin tärkeä väline, jotta voidaan tukea tätä prosessia, jotta voidaan ottaa huomioon tappiot niin, että tehokkaasti jaetaan vastuu ja voidaan vähentää tässä tukea veronmaksajilta. Toinen asia on se, että luodaan kriisinratkaisu rahasto, joka luotaisiin rahoitusmarkkinoilla itsellään, ja se olisi tärkeä erityisesti, kun on kyse rajat ylittävistä laitoksista. Tässä mielessä me sanoimme, keskuspankkijärjestelmän lausunnossa, joka julkaistiin toukokuussa, että se, että luotaisiin kansallisten rahastojen verkosto, ei sulje pois mahdollisuutta, että luotaisiin myöhemmin eurooppalainen tällainen rahastojen rahasto, joka voi puuttua niihin kysymyksiin, joita syntyy mahdollisesti rajat ylittävien pankkien yhteydessä. Ei pitäisi myöskään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että siirrettäisiin että nopeutettaisiin eurooppalaisen kriisinratkaisurahaston muodostamista. Näin tarvitaan kunnollinen ratkaisu ja epävarmuuksien poistamiseksi olisi tärkeää, että komission ehdotus saataisiin jo ennen kesää. Lopulta haluaisin sanoa muutaman sanan pankkivalvontaviranomaisen pääomatoimista. Me tuemme sitä, että eurooppalaisen pankkisektorin kestävyyttä – lisätään, kun ongelmia on rahoitusmarkkinoilla. Me olemme ottaneet huomioon pankkivalvontaviranomaisen suunnitelmat pankkien pääomasuunnitelmista ja olemme tyytyväisiä siihen viestiin, jota on saatu siitä, että tällainen huono vivun piementäminen taloudessa saadaan rajoitettua. Pankkien toimet, jotta noudatetaan vaatimuksia kesäkuun loppuun mennessä 2012 on päätös, jota pitää tarkkaan kyseenomaisten viranomaisten valvoa. Arvon jäsenet vuosi 2011 on epäilemättä ollut jälleen haasteellinen vuosi euroalueella erityisesti siksi, että julkinen velkaongelma ja rahoitussektori ovat olleet kielteisesti yhteisvaikutuksessa. Luotan siihen, että hallinto- ja säätelyuudistukset, joita te yhteislainsäätäjänä olette hyväksyneet tai hyväksytte tällä hetkellä, vahvistavat vakautta ja kestävyyttä euroalueella. Yksi keskeinen vaatimus on kuitenkin olemassa, että saataisiin hyötyä kaikista näistä lainsäädäntöuudistuksista. Tärkeää on se, että täytäntöönpano toimii nopeasti ja tehokkaasti. Olen varma, että Euroopan parlamentti täysin tässä hoitaa oman tehtävänsä, että tähän tavoitteeseen päästään. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia. <clears throat> No. Herra Constancio, nyt siirrymme kysymyksiin. Silvi kyllä esittää ensimmäisen kysymyksen. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos vara että olette paikalla. Meitä ei ole täällä paljon, mutta joka tapauksessa tärkeä näkemysten vaihto. Teidän esityksessänne oli paljon asiaa, oikeastaan kahteen voisi rajoittua. Pääjohtaja Dragin kanssa jo puhuimme tästä, mutta haluaisin vedota äh, sen puolesta, että tiedotus olisi avoimempaa. Ei niin, että pöytäkirja pitäisi julkaista, mutta ainakin näissä epätavanomaisissa toimissa tarvittaisiin lisää avoimuutta. On tärkeää, että me voisimme toi, tukea niitä toimia, joita on toteutettu ja voisimme selittää kansalaisille, mihin rahat on käytetty. Ymmärrän Dragin antaman vastauksen. Hän totesi, että on olemassa tällainen väylä ennen kuin raha tulee keskuspankkiin, niin täytyy syöttää likviditeettiä järjestelmään, se menee pankista toiseen. En ole teknisen alan asiantuntija, mutta keskuspankille ja meidän yhteinen tehtävämme on yrittää, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta julkistaa, poistaa sitä mystiikkaa, joka tähän asiaan liittyy. Puhutaan tuhannesta miljardista, valtavista summista. Ja eh, demokraattisessa järjestelmässä täytyy olla jonkinlainen jäljitettävyys, ihan niin kuin lehmienkin kohdalla, mihin rahat menevät. En tietenkään kritisoi teidän toimintaanne, sanon tämän myönteisessä hengessä. Mystiikkaa pitää hälventää. Ranskassa on vaalikampanja, joka on ollut eh, hyvin vilkasta ja suuntautunut EKPtä vastaan jossain määrin. Asiat pitäisi suhteellistaa tässä mielessä vuosikertomus on hyvin kattava. Kiinnittäisin kuitenkin huomionne tähän seikkaan. Jos me emme onnistu tätä tiedotustaistelua voittamaan, niin sitten ääriliikkeet voittavat. Minä olin systeemiriskikomitean esittelijä. Tämä on hyvin nuori elin, mutta tervetullut. Toistan sen, mitä sanoin Mario Draghille useassa otteessa ja myös täysistunnossa. Meillä on huolena se, että haluamme säilyttää sisämarkkinoiden yhtenäisyyden. Niin kuin äh, sanoitte, yhteisten sääntöjen on oltava yhteisiä sääntöjä. Totta kai voidaan ajatella, että erityistilanteissa on tiettyä joustavuutta, mutta jos me sitoudumme eh, niin kuin säätelyteksteissä näytetään sitoutuvan siihen, että jo ennakkovaiheessa kansallisella tasolla puututaan näihin asioihin, eikä vasta jälkikäteen. Jos Jacques de la Rosier kävi näkemysten vaihtoa tästä aiheesta, en tiedä onko teidän korvinne tämä kaikunut. De la Rosier raportissa peräänkuulutettiin joustavuutta, mutta ei suinkaan niin, että periaatteesta tingittäisiin. Tiukan kriisin aikana nimenomaan on pysyttävä tiukkana. Kansalliset eh, taipumukset, kansalliset eh, houkutukset tässä nousevat pintaan. Kiitos. Thank you. Um, thank you very much for those questions. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä, Rova Gular ensimmäisestä. Tunnen suurta sympatiaa sen suhteen, mitä te sanoitte, mutta monin tavoin mikä mihin viittasta tavallaan. Sitä mahdotonta toteuttaa. Yksi rahan piirteistä on, että raha on sitä luodaan, sitten se lähtee liikkeelle, sitten on käytännössä mahdotonta enää nähdä, missä tämä tietty raha kulkee, minne se meni. Esimerkkinä ensin nämä ra- pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot lisäsivät pankkien rahoitusta – ei biljoonalla eurolla tai tuhannella miljardilla, niin kuin yleensä sanotaan, vaan vain puolella biljoonalla. Miksi? Siksi, että muun tyyppinen rahoitus pankissa väheni. Pankit vähensivät muiden välineiden käyttöä ja tarttuivat tähän uuteen välineeseen, mutta nettotermein lisän, lisäys oli vain, vain, no, vain lainausmerkissä puoli biljoonaa. Se on jo aika tärkeä tieto koska on tällainen väärä kuva kokonaisluvusta. Sitten, mitä tapahtuu? No hyvä. Mielestäni meidän pitäisi selittää kyllä enemmän, vaikkakin sitten tässä mennään liikaa teknisiin piirteisiin, rahan syntyminen tai luominen ja niin edelleen. Esimerkiksi jotkut ihmiset ovat hämmentyneitä, koska samanaikaisesti me annamme tätä likviditeettiä, mutta sitten on myös lähes sama määrä pankkien holveissa meidän pankissamme, tai meidän pankissamme. Aggregaattina tämä on välttämätöntä, ei muuton voi olla, koska me olemme lisänneet rahapohjaa, monetaista pohjaa. Se voidaan vain aggregaattitermeen lisätä. Joko pankit maksavat takaisin näistä velosta kahden vuoden tai kolmen vuoden päässä, tai jos myisimme omaisuuseriä taseestamme, muutoin rahapohja pysyy tässä. Sen pitääkin kokonaisuudessaan pysyä meidän meillä talletuksena, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tämä on siellä vain makaamassa tämä raha. Ei, se kiertää valtavasti ja valtavaa vauhtia pankkien kesken koko järjestelmässä niin kuin jo täällä sanottiin, on sanottu julkisesti, pankit, jotka lainasivat eniten näissä kahdessa operaattorissa, eivät enää ole niitä pankkeja, joilla on huomattavimmat talletukset meillä. Nämä eivät ole samoja, samoja pankkeja, eivät edes samoja pankkisektoreita. Tai pa- raha on kiertänyt koko euroalueella. Ja luonnollisesti tässä rahoitetaan taseita pankissa. Sitä varten tämä raha menee. Sitten usein ei mainita tarpeeksi, ja me olemme tätä selittäneet kyllä. Yksi syistä, miksi ryhdyimme näihin operaatioihin, johtuu siitä, että pankkien edessä vuoden alussa oli äh, pankkijoukkolainojen uuden rahoittaminen, jotka olivat maturisessa loppuvaiheessa, piti uudelleen maksaa 2,30 miljardia. Ja markkinat, jotta ne olivat suurin piirtein kiinni viime vuoden loppupuolella. Joten varsin huomattava osa likviditeetistä, jota annoimme, käytettiin pankeissa uudelleen rahoittamaan loppuvelkoja, koska ne eivät liikkeelle markkinoille samaa määrää joukkolainoja maksaksen tästä, joten huomattava osa likviditeetistä EKPstä käytettiin pankeissa maksamaan velkaa, joka niillä oli, jotka olivat matotessa pisteessä vuoden alkupuolella viime vuonna. Tämä oli vain esimerkki, mutta jälleen niin kuin jo sanoin, rahasta on vaikea antaa selkeä kuvaa. Kokonaistase pankeissa euroalueella on 32,5 biljoonaa euroa. Kokonaistalletukset pankeissa kokonaisuutenaan on 20,4 biljoonaa tai tuhatta miljardia. Teillä, teidän pitää myös nähdä, mistä, mikä skaala liittyy tähän lisää 500 miljardin rahaa, joka on annettu pankeille ja pantu kiertämään järjestelmään kaikissa maissa, koska niin kuin puheenjohtajamme juuri hetki sitten sanoi, tai puheenjohtajamme juuri äsken sanoi, pankit, jotka olivat mukana tässä operaatiossa, olivat, monet niistä olivat Saksasta esimerkiksi, joten ymmärtää, kuinka monimutkainen prosessi rahan luonti on, mutta nämä elementit, joita nyt mainitsen, olemme jo selittäneet näitä aikaisemmin, mutta olen samaa mieltä teidän kanssa. Meidän pitäisi pystyä paremmin selittämään, mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa, koska on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät. Ja olen kuullut kysymyksiä, jotka osoittavat, että tai aina ei yksityiskohtaisesti siis ymmärretä, mitä olisi tarkoittaa. Sitten tähän toiseen kysymykseen lyhyemmin. Me vetoamme sen puolesta, että väliaikaisesti, väliaikaisesti, jos tietyssä maassa tai euroalueella tai muualla syntyy luottobuumi tai asuntojen hinnat räjähtävät, nousevat liikaa ja aivan erityisesti euroalueella, jos näin käy, niin ei ole mitään ei voida käyttää kansallista rahapolitiikkaa hyväksi. Joten mitä välintä sitten voidaan tässä maassa käyttää, jotta voidaan reagoida riskiin? Niin kuin olemme nähneet, tällaisia tilanteita on syntynyt joissakin maissa, ja sama on syntynyt huomattaviakin ongelmia. Ainoa väline, joka niillä saattaa käsissään olla, on väliaikaisesti, niin kauan kuin tällainen tilanne jatkuu, väliaikaisesti lisätä, vahvistaa joitakin mak- makrotalouden vakavaraisuusvälineitä. Tämä on erittäin tärkeää, että tällainen on mahdollista. Mutta toisin kuin jotkut sanovat, jotka tätä peräänkuuluttavat, niin meidän mielestämme tämä ei ole tarkoitus on ole pysyvästi käyttää näitä välineitä. Ei haluta luoda sitä, minkälaiseksi kultaa siloitelluksi pankiksi, jossa on korkeampi pääoma-aste, kuin muissa maissa näyttää olevan, Ei tähän pyritä, vaan puhutaan väliaikaista käytöstä, vai niin kauan kuin jotkut makrotaloudelliset syyt perustelevat näiden välineiden käytön ja kaiken ajan pyrimme vain vahvistamaan, emme me a, menemään alle toitun tason, eikä mä muuteta määritelmiä, koska tämä tietenkin loisi kaaosta ja hait, tuhoaisi yhteiset säännöt. Muutamme vain hiukan tätä kalibra- kalibraatiota. Tämä on meidän asemamme. Ja vetoaisimme teidän valiokuntaan, että te ymmärtäisitte nämä kysymykset tärkeinä asioina sille, että raha liitto asianmukaisella tavalla toimii. Kiitos. Kolme puhujaa. Tiago Fire, Anni Podimaatta, William. Meillä on aikaa kolmelle. Kiitos. Constâncio. Dizer que... Minä haluaisin herra Konstansio sanoa, että suhtaudun todella myönteisesti juuri antamanne tietoon ja tämänne alustuksen. Tässä kiinnitetään paljon huomiota luottamukseen ja kestävyyteen ja inflaation ja korkotasoihin. Regular viittasikin samantyyppiseen seikkaan kuin minä viestintään. EKP on tänä päivänä enemmän kuin aikaisemmin huomion keskipisteessä. Ihmiset seuraavat EKPn toimintaa, sanomista ja mahdollista tulevaa sanomista hyvin tarkkaan. EKPllä on roolinsa tilanteessa, jossa ihmisillä on tietyt odotukset. Jos katsotaan, mitä on tapahtunut viime aikoina, niin EKP sanoo jotain, jota ymmärretään täysin eri tavoin kuin se on tarkoitettu. Esimerkiksi pari viikkoa sitten kuulimme jotain muutoksista markkinoilla vuonna 2013, EKP ehkä otti jotain kantaa vuoteen 2013, mutta tuo viesti joka tapauksessa ymmärrettiin aivan väärin. Sitä ei pidetty ainoastaan tietona, vaan tällaisena pessimistisenä arviona. Sitten julkisen talouden vakauttaminen jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot noudattava nyt troikka-maiden suosituksia säästötoimista Irlannin, Espanjan, Kreikan kaltaisissa maissa. Ja näin on tarkoitus estää hyvää esimerkkiä kriisioloissa. Vuonna 2011 kuitenkin lähdettiin täytäntöönpanemaan tiukkoja toimia ja tämä muistuttaa minua nyt kaikista keskusteluista, joita olemme käyneet aiheesta säästöt versus kasvu. Jotkut sanovat, että säästötoimista syntyy enemmän ongelmia kuin mitä niiden kautta pystytään ratkaisemaan. No vuonna 2011 voitaisiin sanoa, että nähtiin hyvä esimerkki siitä, miten säästötoimia tulisi täytäntöön panna, mutta saadaanko näin aikaan tulevaisuudessa kasvua, se on kysymys. Kertomuksessa nähdään myös, että ongelmat, jotka luovat kriisin osan, eivät liity sinänsä euroon ja yhtenäisvaluuttaan sinänsä, vaan institutionaalisiin ongelmiin. Ja siksihän meillä on sekä sixpäkki että kaksipäkki. Mutta mitä nyt vielä on tehtävä näiden pakettien jälkeen? Mitä uudistuksia, institutionaalisia uudistuksia vielä on tehtävä, jotta voitaisiin siirtyä vähän keskittyttämpää hallintoa ohjausta kohden. Brysselistä käsin siis. Eh, en portugais. Niin, totta kai vastaan portugalin kielellä. sitten kysymykset missä mainitsitte, että EKP on laatinut vuosikertomuksensa myönteisessä hengessä ja sitten kuitenkin ongelmia on noussut esille ja mainitsitte tästä joitakin esimerkkejä. Äh, olen maininnut Portugalin pääsyn markkinoille ensi vuonna, mutta en ole maininnut, että tässä olisi jonkinlaisia vaaroja. Kenties tämä nyt tulkittiin väärin, mutta ei tästä tämän enempää. Skenaario, johon me uskomme ja jota jäsenvaltiot työstävät, on se, että se oletus, että Portugali ensi vuonna pääsee markkinoille, mutta eihän tästä kukaan tietenkään 100 prosenttisia takeita voi antaa. Tämä skenaario kuitenkin on toistaiseksi luotettava. Pääjohtaja Draghi viittasi näihin ongelmiin useissa otteissa. On tiettyjä maita, joilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Oikeastaan kaikki, mitä ne voivat tehdä, on vain vastata markkinapaineisiin niin, että alijäämää supistetaan. Niin ikään pitää paikkansa, että keskipitkällä aikavälillä budjetin konsolidoinnin ja tulevan kasvun olosuhteiden välillä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Aivan niin kuin pääjohtaja Draghi totesi usean otteeseen, ja minäkin itse sanoin, että pitkällä aikavälillä tietysti, jos halutaan että budjettia konsolidoidaan, niin totta kai sillä on lyhyellä aikavälillä kielteisiä vaikutuksia kasvuun täytyy määritellä ehdot sillä tavalla uudestaan, että kasvumahdollisuudet jatkossa paranevat. Tässä toki on eri maiden tilanteissa eriäväisyyksiä ja yhteen sopimattomuutta. Mutta jos nyt katsotaan budjettialijäämää, niin siellä laskua oli kuudesta, yli 6 prosentista yhteen kahteen Ja sitten viimeinen kohta kysymyksessänne, eli uudistukset. Niin kuin totesitte, rahaliiton tiettyjä rakenneseikkoja ei riittävän huolellisesti pohdittu aikoinaan. Eli se, mitä me voimme nyt ottaa opiksi tästä kriisistä, me kaikki ja Euroopan unionin viranomaiset, toimielimet. Ensinnäkin se, että rahaliitto tarvitsee myös enemmän eh, finanssiunionia ja rahapoliittista unionia ja, ja tämän, tälle tielle me olemme nyt lähtemä, lähteneet ja lähtemässä. Mutta tässä matkan varrella joudumme vielä viilaamaan ratkaisuja ja joudumme täytäntöönpanemaan ne päätökset, jotka hiljan on tehty. Me tarvitsemme myös kriisinhallintavälineitä, joita meillä aiemmin ei ollut. Emmehän me voineet ennakoida tätä kriisiä silloin, kun rahaliitto luotiin, emmekä myöskään sellaista rahoituskriisiä, joka lähti liikkeelle vuonna 2007. Ja vielä yksi oppi, jonka tästä voimme ottaa, on se, että tarvitsemme valvontamekanismeja, ja mekanismeja, joilla voimme pankkikriisit ratkaista. Näitä välineitä täytyy kehittää eurooppalaisemmalla tasolla ja tämän totesin jo johdantopuheenvuorossani. Tässä on oikeastaan kolme uudistusrintamaa, joihin on tartuttava kriisin ratkaisemiseksi. Kaikki viranomaiset tunnustavat, että on tarpeen tehdä nämä sopeutukset, jotta rahaliitto voi hyvin toimia. Kiitos. Anni Podimatta seuraavaksi. Very much, uh, Edward, Mr. Vice President. Kiitoksia varapääjohtaja, kiitoksia kovasti ymmärrä tästä kattavasta esityksestä. Ne siellä jälleen kerran oikein korostitte, kuinka tärkeää on saavuttaa makrotaloudellinen rahoituksellinen vakaus, erityisesti euroalueella. Mielestäni vara, herra Värä, pääjohtaja, sen lisäksi, että opitaan näistä syistä, jotka johtivat tämänhetkiseen kriisiin, niin mielestäni on aivan välttämätöntä olla poliittisesti rohkeita ja arvioida ja analysoida kunnolla politiikkoja ja toimia ja korjaavia toimia, joita olemme toteuttaneet näiden kolmen vuoden aikana, jotta kriisiin jotenkin pystyttäisiin ja mitä on voitu oppia ja jatkan siitä myös, mitä kollegani aikaisemmin sanoivat niin olen sitä mieltä, että yksi oppi tai läksy on siinä, että finanssipoliittinen kuri on välttämätöntä, mutta ei riittävää sinällään, kun halutaan luoda olosuhteet, joilla voidaan vo- jossa voidaan voittaa tämänhetkinen kriisi. Tiedän tietysti, että te aiotte korostaa sitä, kuinka tärkeää on jatkaa rakenteellisia uudistuksia, mutta silti sanoisin, että rajoitusten ja laman aikana rakenteelliset reformit ovat välttämättömiä, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi välttää sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka syventävät lamaa, eivätkä suinkaan taita sen selkää. Ja näin viittaan vaikutukseen, joka Kreikkaan on, Kreikassa on ollut, kun on vähennetty minimipalkkoja yksityisellä sektorilla. Ja itse asiassa, kuten te tiedätte, vai, tämä vaikutus vielä syvensi lamaa, taantumaa ilman, että ollenkaan olisi auttanut parantamaan Kreikan talouden kilpailukykyä. Mutta nyt Kreikka sikseen ja palaisin siihen, että on välttämätöntä saada aikaan makrotaloudellista rahoituspoliittista vakautta. Varmasti että tämä että makrotalouden vakaus ja rahoituksen vakaus on uhanalaisena ei vain ajatellen tiettyjä indikaattoreita, vaan myös suhteessa sosiaalisiin olosuhteisiin, joita löytyy eri jäsenvaltioista. Ja Rova Goulart puhui ääriliikkeiden noususta, ei vain Ranskassa, vai missä tahansa EU-valtioissa, joissa on nouseva riski sosiaalisesta äh, levottomuudesta. Kysymys kuuluu, Nämä sosiaaliset olosuhteet, onko ne otettu vakavasti huomioon tähän mennessä vai onko ne aliarvioitu? Ja oletteko te huolissanne siellä EKPssä tästä näkemyksestä? Ja vielä pari asiaa, varapuheenjohtaja, varapääjohtaja, mitä tulee EKPn rooliin ja asemaan? Te korostitte ja samoin kollegani sitä, että meillä on uudet tiukat säännöt finanssipoliittisesta kurista, talouden ohjauksesta. Meidän on uusi finanssipoliittinen sopimuskin saatu aikaan, joten mietin vain, jos olosuhteet ovat olemassa, että voidaan aloittaa sellainen prosessi, jonka pitäisi asteittain johtaa velan mm, yhteiseen velkaan tavallaan. Tätähän herra Barroso esimerkiksi on peräänkuuluttanut. Onko nyt tullut aika sille, että voidaan vakavissaan alkaa keskustelu siitä, että täytyy laajentaa tämänhetkistä EKPn mandaattia ottaen huomioon nämä säännöt, jotka liittyvät talouden ohjaukseen ja finanssipoliittiseen kuriin. Kiitos. Thank you very much for your question. Paljon kiitoksia kysymyksistänne, jotka heijastelevat huolenaiheita, jotka ovat aivan selvästi olemassa, mutta pitäisi muistaa samalla, että kaksi asiaa oikeastaan luo taustan tälle. Ensinnäkin suuri rahoituskriisi maailmassa – ja taloudet eivät ole tästä vielä toipuneet, kasvu on hidasta kaikkialla. Ja tiedämme historiasta, että kun tällaisia kriisejä on, niin yleensä seuraa melko monen vuoden mittainen pienen kasvun kausi. Amerikkalainen taloustieteilijä, hyvin tunnettu Daniel Roderick, on hiljattain sanonut, että – rahaliiton ensimmäiset kymmenen vuotta sujuvat oikein hyvin ja sitten seuraavat kymmenen vuotta olisivat sujuneet hyvin, jos ei olisi syntynyt näitä rahoituskriisejä. Tämä on osa taustaa. Toinen tausta tekijä on se, että joissain maissa on kehittynyt valtava epätasapainoa vuosien kuluessa. Ja kun kriisi syntyi, markkinat keskittyivät näihin asioihin ja aikaisemmin markkinoilla rahoitettiin näitä maita ilman, että olisi pohdittu riskiä. Ja yhtäkkiä pääomavirta keskeytyy näihin maihin. Ja se vaikuttaa niin voimakkaasti, koska ei mitenkään voida korvata kaikkea tätä rahavirtaa. Näiden maiden on sopeuduttava vähennettävä vajetta. Tiedätte hyvin nämä tilanteet, kuten sanoittekin. Minä vain haluan vähän valottaa joitain asioita taustasta. Niitä ei saisi unohtaa. Totta kai nyt kohtaamme sosiaalisia ongelmia. Kasvu on negatiivista ja tulee olemaan usean vuoden. Meillä meidän on selitettävä kansalaisillemme demokratioissamme, miksi näin on. Ja sitten on ehkä illuusioita, joita jotkut pyrkivät esittämään tällaisissa oloissa, ja se voi vain heikentää tilannetta. Sitten kaikki tietenkin on riippuvasta yksityiskohdista, konkreettisista asioista, yleisestä suunnasta, ei sinänsä tarvitse edes keskustella, mutta tietenkin asteista yksityiskohdista voidaan keskustella konkreettisten esimerkkien ehdotusten kautta mitään yleisvastausta tähän tasapainotteluun ei ole. Pitää kuitenkin muistaa, että meidän eli maiden pitää vakuuttaa markkinat, koska lopulta epätasapainojen kautta markkinat tarvitsevat nyt sijoittajia ostamaan velkaansa. Jos näin ei käy, ei ole mitään ainakaan 100 prosenttista korvavaa mallia tarjolla. Tämä on myös tärkeä asia pitää mielessä. Pidimme siitä tai emme, niin me emme voi jättää markkinoita huomiotta. Ja miten markkinoilla päätökset tehdään, miten sijoittajan päätöksensä tekevät. Sitten kaksi viimeistä kysymystä. The ECB. Uh, well, mutualization of... Siitä, miten velka muuttuu yhtenäiseksi. Miten se on mahdollista? Tässä tarvitaan paljon enemmän luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Sitä on nyt rakennettava. Ja tietenkin askeleet, joihin nyt on lähdetty, toimin joihin on lähdetty, että lisätään valvontaa, korinalaisuutta julkisen talouden osalta. Tämä tietenkin vähitellen lisää uskoa ja luottamusta – sen, että saadaan tällainen finanssipoliittisen unionin alku tämän yhteisvastuullistamisen kautta. Euroopan rakentaminen on aina ollut prosessi. Ja on niin tulevaisuudessa myös. Sitten mandaatista. No enpä lähde kommentoimaan tämän jäsenvaltioiden valinta ja lähde sitä kommentoimaan. Sanoisin vain, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä hintavakaudesta huolehtiminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan luoda talouskasvun edellytykset. Mitä vaihtoehtoa ei ole. Ja sanoisin, että keskipitkällä ja pitkäaikavälillä ollaan pitkälti samaa mieltä taloustieteilijöiden kesken, koska muuten kaikki maat, jotka vuosisateita, vuosikymmenten ajan loisivat enemmän rahaa ja inflaatiota olisivat kehittyneet pidemmälle kuin muut, mutta näin ei ole, joten pitkällä aikavälillä hintavakaudesta huolehtiminen on ennaltaehto hyvälle talouskasvulle. Ja se oikeuttaa meidän mandaattimme, joska keskeisenä tavoitteena on hintavakauden ylläpitäminen. Ja kun hintavakaus on turvattu, voidaan huolehtia myös muista tavoitteista, niin kuin olemme tehneet. Kiitos. Seuraava puhuja. Anteeksi, Anni, lisäkysymys. En minä puhu oikeastaan vaihtoehdosta, vaan siltä, että täydentäisimme tätä hintavakauden tavoitetta. Puhuin siitä, että mandaattia laajennettaisiin, ei muutettaisi pelkästään. Uh, Liam. No hyvä. Sen seuraavaksi. Merci, Edouard. Kiitoksia. herran varapääjohtaja. 2010 ryhdyttiin toimenpiteisiin, kuten velkapaperiohjelma EKP antoi itselleen huomattavia keinoja puuttua suoraan jälkimarkkinoille velanhoidossa ja näin pyrki taistelemaan keinottelua vastaan 2011 toimenpiteet jatkuivat ja näin saatiin aikaan hiukan enemmän markkinoille eikä kansalaisille, koska EKPstä oli tullut tällainen pragmaattinen reagoiva tehokas EKP, niin kuin Fed tai Englannin keskuspankki. Me tarvitsemme tällaista käytännönläheisyyttä, aktiivis, käytännönläheistä aktiivisuutta, kun euroalue on menossa lamaan ja työttömyys vain nousee. On välttämätöntä löysätä makrotaloudellisia ehtoja, jotta saadaan kasvuaikaan Me olemme sitä mieltä, että ainoa rahapolitiikka rahapolitiikka ei tässä riitä, ja näin sosiaaliset Ranskassa haluavat avata tällaisen budjettipoliittisen tai finanssipoliittisen keskustelun, jos voittavat. Mutta palataan nyt vielä äh, interventiomuotoihin. Tiettyjä valintoja on tehty. Nyt voidaan arvioida, että 2011, kun aloitettiin rahoittaa e, pankkeja ennäkemättä tavalla – ja näin ei puututtu riittävällä tavalla vel- valtion velkamarkkinoille. Puhun näistä pitkäaikaisista rahoitusoperaatioista. Ne mahdollistavat pankkien taseiden vahvistaminen biljoonalla eurolla, varsin anteliasta pankkien kannalta, mutta tähän ohjelmaan, on sattu yhteen myös arvo, arvopaperimarkkinat, ja tämä oli synnyttänyt spekulaatiota aikaisempina vuosina. Käytännössä EKP ei oikeastaan ostanut ollenkaan valtion joukkolainoja tammikuusta 12 eteenpäin. Siis pankki on tavallaan laiminut valtioita ja tämä on aiheuttanut välittömän tilanteita, Espanjan tilanteesta osoittaa, jos vuoden kymmenen vuoden joukkolainojen tuotto on laskenut huomattavasti kuudesta, yli kuudesta alle viiteen. Ne ovat nyt jälleen nousussa ja ylittävät jo 6 prosenttia tällä hetkellä Espanjassa. Joukkolainet Italiassa ovat samalla tavalla kehittyneet. Te sanoitte, herra varapääjohtaja, viime viikolla, että kun aloitettiin vuonna 11 joulukuussa ensimmäinen LTRO-operaatio, niin että kuitenkaan uskonut, että tämä ratkaisi koko velkakriisin, näin te itse sanoitte. Varmasti myönnätte kanssamme sen, että tällä hetkellä prioriteettina ei ole enää varmistaa pankkijärjestelmän likviditeettiä. Likviditeetti on nyt riittävällä tasolla, vaan pikemminkin valvoa keinottelua jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät näin pääse kasvun tielle ollenkaan, eivätkä pysty vahvistamaan julkista talouttaan. Kuitenkin on hu- huhuja kuultu kolmannesta LTROsta. niin voisitteko vahvistaa meille, että jos tilanne jatkuu, jatkossakin huono, niin EKP uudestaan toimii käytännönläheisesti ja pyrkii tehokkuuteen, joka oli, onnistui niin hyvin 2010 ja aikoo suoraan puuttua velkamarkkinoille ja aloittaa uuden velkapaperiohjelman. Kiitoksia. Merci de vos questions, comme vous le savez. Kiitos näistä kysymyksistä. Niin kuin tiedätte, Pääjohtaja mainitsi nämä kysymykset ja sen, että me emme koskaan tee kompromisseja tulevien toimien suhteen. Voin oikeastaan vastata vain tähän viimeisimpään täsmäkysymykseen. Voin sanoa sen, että ohjelma on olemassa. Sitä ei ole poistettu käytöstä. Haluan myös kiinnittää huomionne siihen, että jos vertaatte niitä olosuhteita, jotka vallitsevat tällä markkinasektorilla ja rahapolitiikan välittymismekanismin tilanne oli huonompi. Se oli huonompi kuin jopa senkin jälkeen, kun sitten mitä tapahtui Espanjan kommunikaatiokriisin seurauksena. Espanjan ongelmat sitten saivat liikkeelle tämän Espanjan valtion velkapaperi korkojen nousun. Toinen seikka, mikä teidän täytyy muistaa, on se, että tietyillä välineillä on pienenevä tuotto, tuotto oletus Ja niin kuin tiedätte, me tietysti pyrimme välttämään tällaista, jos nyt käytän tätä englanninkielistä lyhennettä PSI, markkinat katsoivat, että keskuspankki ja eurojärjestelmä – omaavat statuksensa mukaisesti tämän viime käden luotottajan roolin. Teknisesti tässä taas käytän englanninkielistä terminologiaa. On tapahtunut tällaista negatiivista taseen korjaamista tai toiminnan supistamista. On ostettu tiettyjä välineitä. Ja jos jatkossa on sitten ongelmia, niin, niin nämä tahot eivät osallistu kustannuksiin. Kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä päätösten kannalta, jotka mahdollisesti tehdään tai sitten ei tehdä tulevaisuudessa, mutta niin kuin sanoin, me emme tee tässä mitään kompromisseja. Erityisesti haluan kiinnittää huomioon näihin teknisiin aspekteihin, jotka kuitenkin ovat tärkeitä. Mainitsisin vielä kerran sen, että me olemme lisänneet pankkijärjestelmän likviditeettiä 500 miljardilla, eikä suinkaan miljoonalla, tuhannella miljardilla joka täällä on mainittu. Tietystä näkökulmasta toki tämä pitää paikkansa, eli biljoona äh, noin operaation näkökulmasta, mutta tämähän toteutettiin niin, että muita likviditeettivälineitä vastaavasti pienennettiin. Tämä on syytä mainita. Mitä sitten tulee mandaattiimme? päätavoite on hintavakaus. Tämänhetkinen tilanne on sellainen, että inflaatio on 2 prosentin yläpuolella. Ennen kaikkea öljytuotteiden hinta ja energian hinnat yleisesti ovat vaikuttaneet niin, että nyt kun otamme huomioon maailmantalouden tilanteen, öljyä ei ole yhtään enemmän ja inflaatio on pienentynyt ja ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla varmasti inflaatio on 2 prosentin alapuolella. Nyt se on kuitenkin vielä tämän rajan yläpuolella. Ja kun katsomme inflaatiota, jätämme pois energian ja elintarvikkeiden hinnat, niin sitten päästään 1,5 prosenttiin inflaatiotasossa. Totta kai hiljan useampaan otteeseen olemme todenneet, että nyt näemme kutakuinkin inflaation riskien olevan tasapainossa, mutta hyvin selkeästi olemme todenneet, että kasvu uhkat, kasvuriskit niin, että kasvu pienenisi, vähenisi, ovat olemassa. On merkittäviä kasvua pienentäviä riskejä havaittavissa. Me olemme yhä riippuvaisia siitä, mitä taloudessa tapahtuu yleisesti. Me emme tiedä, mitä tapahtuu jatkossa, mutta nämä riskit, jotka on identifioitu, jos ne sitten toteutuvat, niin voitte olla varmoja siitä, että me sopeutamme politiikkaamme samalla tavalla kuin edellisenäkin vuonna. Tämähän on aivan erinomaista, eli todellakin lähdemme tästä periaatteesta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla talous elpyi, inflaatioriski kasvoi ja kaikki uskoivat, että kasvu jatkuisi. Kaikki kansainvälisesti uskoivat näin. No, vaiheittain rahapolitiikkaa sitten ryhdyttiin normalisoimaan. Heinäkuusta lähtien ja nimenomaan PSIstä, yksityisen sektorin osallistumisen, osallistumisen takia pystyimme kansainvälisen ympäristön avulla näin toimimaan. Me välittömästi sopeutimme politiikkaamme. Korkotasoa nostettiin ja tämä osoittaa, että me olemme aina, kun kuuntelemme tarkalla korvalla talous- tilanteen kehittymistä. Seuraamme tilannetta. Ja meidän mandaattimme on sellainen, että, että sen mukaisesti toteutamme politiikkaa. Kiitos. Fine. Come to the end of the session. I'd like to... Pääsimme tämän kokouksen loppuun. Herra Konstansio, kiittäisin teitä sitä, että tulitte tänne esittelemään tämän kertomuksen ja vastaamaan kysymyksiin. Muistuttaisin siitä, että tämä omalaitteinen mietintö EKPn vuosikertomus 2011 on mietintö, jonka yksityiskohtiin palataan esittelijöiden ja varjoesittelijöiden nimeämiseen. Meillä ei ole asia, näitä yksityiskohtia vielä. Kokous jatkuu kolmelta.